tutkimuksen esittelyä, koska tässä, varsinkin tässä valiokunnassa, ja tässä on tehty todella hyvää työtä. Se on todella tehty hyvin. Tämä asiakirja, olen sitä mieltä, että tämä on hyvin kattava työ, koska siinä analysoidaan sitä, mikä on digitaalisen ympärin vaikutus ympäristöihin, yrityksiin. Me olemme ymmärtäneet, mitkä ovat vaikeudet ja mitä pitää todella tehdä, jotta voidaan säilyä, pysyä linjalla. Mitkä ovat nämä tekniset edellytykset yrityksille toimia. Tässä meidän pitää ottaa myös huomioon internet, miten voidaan myydä tuotteita hyvin sähköisesti. Tämä on erittäin hyvä panos tälle valiokunnalle ja koko Euroopan parlamentille, jotta voidaan tutustua paremmin online-myyntiin. Toisaalta minä olen erittäin iloinen siihen, että kun puhutaan tieteellisistä esteistä ja siitä, miten se tuodaan esille tässä tutkimuksessa, niin voisin sanoa, että nämä ovat lähes yhtä pitäviä sen tutkimuksen kanssa, joka teki tämä, teki tämä toinen työryhmä, joka esiteltiin viime kesä-heinäkuussa – tässä valiokunnassa tämän työryhmän tekemä tutkimus. On erittäin selkeää, että meillä on vielä olemassa olevia ongelmia paljon ratkaistavina, mitkä ovat välttämättömät ratkaisut. Voittamme todella käynnistää tämän sähköisen myynnin ja kaupan Euroopassa, mutta tällä hetkellä meidän pitää päästä näiden esteiden ylitse, jotta voimme kehittää tätä luonnollisesti tätä tapaa myydä sisämarkkinoilla digitaalista ympäristöä ja digitaalista kauppaa Tiedän, että tässä oli kyse koko Euroopasta, mutta tämä pitäisi ryhtyä, tämä pitäisi toimia kyllä keskipitkällä aikavälillä aika hyvin, mutta tässä on kyse käsitteestä, joka pystyy muuntautumaan muutosten, muuttumaan muutosten mukaan. Me tiedämme, että me olemme ajanneet useasti sitä asiaa, tätä asiakirjan laatimista tässä valiokunnassa, ja viime vuoden syyskuussa jo me yritimme viedä tätä asiaa voimallisemmin läpi. Ja äh, tässä, varsinkin siinä, kun viitataan tähän asiakirjaan ja niihin muotoiluihin, miten voidaan parantaa luottamusta äh, sähköisen kaupankäyntiin äh, Euroopan laajuisesti. Ja voisin sanoa, että tämä Trashmark voisi olla tämä ajoneuvo, se käsite, josta olemme puhuneet jo useaan otteeseen. Ei ole kyse ainoastaan vaan tämmöisestä tyyppi Äh, <clears throat> luokittelusta, vaan tässä on erittäin tärkeästä informaation lisästä, hyvä, hyödyllisestä informaatiosta lisästä ja tässä on, tämä on tavallaan mietintö. Tässä informoidaan kaikkia mahdollisia osapuolia kaupankäynnistä, kaupankäyttöön liittyvistä toiminnoista. Ja kuten heinäkuussa minä olen useaan otteeseen jo puhunut äh, kriisistä, tästä digitaalisesta muotoilusta ja meidän täytyy yksi yksinkertaisesti, vaan sen jälkeen kuulin tämän valiokunnan mietteet ja puheenjohtajan mietteet. Meidän täytyy ylläpitää tätä työryhmää tästä sähköisen kaupankäynnin eteenpäin viemisestä, tutkimuksen eteenpäin viemisestä. Ja meidän täytyy myös ylläpitää tätä avointa keskustelua ja käydä mielipiteiden vaihtoa erityisesti tämän asiakirjan tuottajien kanssa, tämän mielenkiintoisen asiakirjan tuottajien kanssa. Hienoa. Keskustelimme tästä koordinaattoreiden kokouksissa huomenna, kun puhumme tulevista mandaareista. Tämä on erittäin mielenkiintoista tältä kannalta. Christian Engström on erittäin kiinnostunut asiasta. Haluan myöskin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yeah, I'll, I'll, I'll just make a comment on, on the, on the, Uh, the sale of digital goods. Kiitoksia. Haluaisin vain kommentoida tätä digitaaliasiaa. Oikeusasioiden valiokunnassa olemme keskustelleet määräajoin asiantuntijoiden kanssa tekinoikeuskysymyksistä. Tämä on erittäin hyödyllistä, että olemme tulleet tismalleen samaan johtopäätökseen kuin tekin digitaalisen sisällön suhteen. Kyllä on mahdollista saadakaan kilpailua esimerkiksi Ruotsissa. Lapset eivät enää laittomasti lataa musiikkia, koska Spotify on paljon kätevämpi väline tätä varten. Ja tämä on hyvä uutinen mikäli halutaan laillisia vaihtoehtoja. Huono uutinen on, että Euroopan laajuista tarjontaa ei ole laajuista sellaista. Esimerkiksi Spotify-kysymystä on käsitelty meidän työryhmässämme. Spotify on olemassa ne, seitsemässä jäsenvaltiossa. Ja olisi hienoa, mikäli jäsenvaltioita olisi 27, mutta tämä ei tule toteutumaan, koska kussakin maassa täytyy ensin neuvotella yli kymmenen suuren järjestön kanssa, näiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa, ennen kuin tämä on mahdollista. Ja kaikki nämä neuvottelut 27 jäsenvaltiossa on täysin mahdotonta toteuttaa. Lisäksi avoimuuden puolella on ongelmia teostotyyppisten järjestön kanssa. Ja kun neuvotellaan näiden teostotyyppisten järjestöjen kanssa, niin pohditaan aina eri prosenttiosuuksia ja niin poispäin. Ja sitten avoimuudessa on pulaa ja prosenttisuuksia on vaikea määritellä. Ja tämä on todellinen ongelma ja todellinen kompastuskivi. Eli tekijänoikeuksien sirpaloituminen Euroopassa. Ellei sitten komissio tee asialle jotakin, mitään ei tule tapahtumaan. Tilanne ei tule korjaantumaan. Ja minulla on sellainen mielikuva, hyvin voimakas mielikuva, että mitään ei komission puolelta tulla saamaan tähän ongelman ratkaisuksi. Mitään yhtenäistä eurooppalaista tekijänoikeusta, tekijänoikeuslainsäädäntöä ei tule ehdottamaan, ja vaikuttaa siltä, että ehdotukset liittyvät avoimuuteen ja teostotyyppisten järjestöjen toimintaan tullaan vesittämään, mikäli sellaisia ylipäänsä koskaan saadaan. Joten Oikeustasioiden valiokunnan nimissä voin sanoa, että olemme tulleet samoihin johtopäätöksiin kuin tekin digitaalimarkkinoiden osalta. Mutta ellei komissio ole valmis tekemään jotakin vasta, vasta, vast, vastustakseen suurten järjestöjen toimintaa, suurten yritysten toimintaa, ja teostopuolella ei haluta muutoksia, eikä myöskään suurten yritysten puolella, joten mitä ei tule tapahtumaan, ellei komissio tee jotakin. Me tulemme olemaan samassa veneessä kuin tänäkin päivänä. Ainoastaan nämä piraatti toiminta, ainoastaan pirattitoiminta tulee olemaan tällaista Euroopan laajuista. Mitään muuta Euroopan laajuista ei ole. Tämä oli hyödyllinen kommentti. Tulemme keskustelemaan tästäkin koordinaattorien kokouksessa, koska tulemme laatimaan lausunnon asiasta, jossa vastuuvaliokuntana on oikeudestaan valiokunta ja taustalla on komission asiakirja, joka liittyy tekijänoikeuksiin. Tuossa yhteydessä meillä on il- mahdollisuus ilmaista kantamme asiaan. On ehkä hyödyllistä pohtia myöskin taustaa. Tiedän, että Rovalla Lamotto markkina pääosastolta komissiosta on paikalla. En tiedä, haluaako hän mahdollisesti sanoa jotakin. Teilläkin on varmaan kopio meidän mietinnöstämme. Ehkä voitte kertoa ehkä hieman itsestänne ensin ja sitten kommentoida asiaa. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. En aio vastata tähän tekijänaiskysymykseen varsinaisessa varsinaisesti, mutta eh, ehkä pyrkisin teille hahmottelemaan niitä töitä, joita hahmotellaan nyt tässä digitaalisen ympäristön, digitaalisen markkinoiden, markkinoiden myynnin tiimoilta, koska tällä hetkellä me olemme laatimassa tiedotetta sähköisestä kaupankäynnistä, mutta enemmänkin palveluista, sähköisistä palveluista ja mm, tutkimustyöstä, mutta me direktiivin sovellusosu, joka liittyy tähän sähköisen kaupankäyntiin, tulee olemaan liiteasiakirjana, mutta asiakirja tiedotteena, jota laadimme tällä hetkellä, tulee olemaan poliittisempi ja me olemme tällä hetkellä määrittelemässä nimenomaan, me paremminkin meidän vastausta niihin töihin, jo työskentely, jota on tehty ja mihin, mitä esteitä on havaittu sähköisen kaupankäynnin etenemisen haittamiseksi esimerkiksi ongelmat, jotka nostettiin esiin työryhmässä, samoin kuin tässä tutkimuksessa esille nousseet kysymykset ovat tällä hetkellä tutkimuksen alla meillä. Olipa kyse sitten, miten voidaan riitakysymyksiä ratkaista, tekijänoikeuskysymyksiä, maksut, jakelut, toimitukset, tietosuoja. Me olemme työstämässä kaikkia näitä kysymyksiä aihekohtaisesti sekä antaaksemme komission vision tästä aiheesta ja myös mikä tulee olemaan toimintaohjelma, miten esteitä voidaan poistaa. Toivomme, että voimme esittää teille tämän asiakirjan ennen vuoden loppua ja ja tuolloin mahdollisesti voitaisiin jatkaa tätä keskustelua. Kiitoksia paljon. Hienoa, että olette täällä tänään paikalla. Kuten sanoin, tutkimuksesta on moniakin kopioita täällä vielä saatavilla, joten olkaa hyvä ja ottakaa omanne. Rova Müller ja sitten edustaja Van Gard. Sitten päätämme tämän asian käsittelyn. Viimeinen kommentti, jonka haluaisin esittää, on että yhteismarkkinat ovat tärkeä asia. Me olemme kehittämässä uutta jakelukanavaa kaikenlaisille asioille. Markkinat ovat hyvin pirstautuneet. Ja pirstautuneemmat kuin jotkut perinteiset fyysisesti kosketeltavat markkinat, missä myydään hilavitkuttimia. Ja tämä on paradoksaalista. Olen samaa mieltä asiasta. Me olemme määritelleet omat poliittiset linjauksemme ja uskoakseni tässä on selkeästi sellainen tapaus kyseessä, jossa parlamentti, joka edustaa kansalaisia, toivottavasti pystyy auttamaan kansalaisia luomalla voimakasta politiikkaa. Ja tällä tasolla se on, se on erittäin tarpeellista. Kiitoksia jälleen kerran kaikista puheenvuorosta. Herra Arjasin työryhmä tulee jatkavan asian käsittelyä. Ja sitten tulemme pohtimaan, miten me reagoimme asioihin yhteistuumin. Sitten siirrymme ensimmäiseen mietintöömme loman jälkeen. Kyseessä on Rova McClarkin, McClarkinin oma aloite mietintö, joka koskee ammattipätevyyttä. Tietänette, että tämä asia on kiinnostanut valiokuntamme jo pitkään. Taustatyötä on tehty paljon ja komissiota on kuultu niin ikään. Komissio on laatinut asiakirja, asiasta vihreän kirjan. Nyt meillä on tilaisuus määritellä omat linjauksemme asian suhteen. Röve McClarkin on kesän aikana laatinut mietintönsä, jonka hän heti miten esittelee. Annan tämän jälkeen varjoesittelijöille puheenvuoron. En näe Rova Le Grippiä tällä hetkellä Ehkä herra Schwab voi puhua kansanpuolen nimissä, koska rouva Le Group ei ole paikalla. Olen varma, että joku puhuu kansanpuolen nimissä. Rova Van Yu, on pa- Vernion on paikalla, Busoi ei ole paikalla, mutta Kreutzmann ehkä sitten puhuu. Turunen Rova Turunen on paikalla. Hyvää huomenta teille. Rova Svensson tietystikään ei ole paikalla, kuten mainitsin, koska on valitettavasti joutunut eroamaan parlamentista. Herra Salvini on sen sijaan paikalla. Ja komission tiimi on täysilukuisena paikalla. Hienoa. Joten pidemmittä puhetta rouva McClarkin saa nyt esitellä mietintönsä. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, uh, and good morning everyone. Um, um, Toivon, että teillä on ollut hyvä kesätauko. Pahoittelen ääneni laatua. Minä köhin esityksen läpi. Minun täytyy olla allerginen parlamentissa työskentelylle. Tämä teksti on kesätauon aikana hyväksytty ja se on hyvin samanlainen kuin työasiakirja. Ja tämä Komissio on julkaissut useampia asiakirjoja, kuten kuulemisen tuloksia arviointiasiakirjoja ja vihreän kirjan. Ja me olemme tulleet kuulluksi komissiossa osana sidosryhmää kuulemista ja kiitän komissiota näistä kutsuista. Varjoesittelijät ovat olleet oikein auttavaisia mietinnön varhaisvaiheessa. Ja kuten edeltäjä sanoi, pyrimme ottamaan kaikki kiinnostuneiden osapuolten mielipiteet huomioon. Pyrimme työskentelemään varjostelijoiden kanssa niin, että tämä direktiivi olisi joustavampi kaikille osapuolille. Tämä on meille mahdollisuus antaa aitoa syötettä komission tuleville ehdotuksille, jotka liittyvät ammattipätevyyden tunnustamiseen. Olen tavannut monien ammattien edustajia Euroopassa, paljon kollegoja, ja monet haluavat, e- että me parannamme kansalaisten asemaa. Me, haluavat kehittää yhtenäismarkkinoita, he haluavat kehittää verkostoja, he haluavat myös että järjestelmiä. Virtaviivaistetaan työntekijöiden liikkuvuus kasvaisi, mutta myöskin työturvallisuuden pitää kasvaa. Me haluamme myös käyttää tehokkaita järjestelmiä, mutta niin, että ää, ylimääräisiä kustannuksia ei synny. Äh, ammattinen edustajat, komissiot, säätelijät, jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että ammattipätevyyden tunnustaminen nykymuodossaan täytyy uudistaa. Monet säännökset ovat vanhoja. Uusi teknologia on luonut ongelmia, joihin direktiivi ei tartu. Taloudelliset ja sosiaaliset muutokset merkitsevät sitä, että monet käsitteet direktiivin taustalla ovat käyneet vanhanaikaiseksi ja ammattipätevyyden tunnustamisella on, pitää olla aktiivinen rooli. Ja, ja meidän täytyy vähentää säädeltyjen ammattien määrää poikkeuksena terveydenhoitoalla niin, että, että 2005 direktiivin tavoitteet saataisiin saavutettua, eli että liikkuvuus kasvaisi, työvoimamarkkinat osat joustavat, tunnustamismenet järjestelyt olisivat yhdenmukaisia ja seurattavia kaikissa jäsenmaissa, ja että palvelujen tarjoaminen rajan yli toimisi, ja että kuluttajien ja potilaiden suoja on korkealla tasolla. Julkisessa kuulemisessa oli, pal oli paljon vastauksia, ja yleensä tämä tunnustamisjärjestelmä oli pragmaattinen ja tehokas, ja sektoriammattien tunnustaminen oli sitä käyttiin, koska tunnustaminen oli nopeutunut, mutta oli lukuisia alueita, joissa jäsenvaltiot ja ammattilaiset halusivat muutoksia. Ja puhun niistä yksityiskohtaiseksi. Erittäin raskasta 2005 direktiivin täytäntöpaneminen on ollut siksi, että EU on niin paljon erilaisia ammatteja, ammattiryhmiä. Useat jäsenvaltiot sivuat transplantipäivämäärään eivätkä rekisteröineet viranomaisia. Eurooppalaiset organisaatiot, kuten Solvit, ovat löytäneet melko suurta tyytymättömyyttä prosessin kanssa, että 20 prosenttia sen toimista liittyvät ammattipätevyyden tunnustamiseen. Ja nämä ongelmat liittyvät usein tiettyihin menettelyihin, kuten se, että ei tiedetä, mikä pätevä viranomainen on, mitä viranomaisia tarvitaan ja että viranomaiset eivät selvitä, miksi ne hylkäävät ammattipätevyyden tunnustamisen. Eli tyytymättömyys nykyjärjestelmään johtuu luottamuksen puuttumisesta, ja direktiivin muutamissa pitäisi päätavoitteena olla luottamuksen lisääminen kaikilla osapuolilla, että meillä olisi yksinkertainen nopea järjestelmä. Siksi pitäisi käyttää nykyaikaista kommunikaatioteknologiaa, jotta prosessi paranisi. Pitäisi olla tällaisia kontaktipisteitä, jotka yleisö saavuttaa ja pitäisi olla vuoropuhelua vastuullisten viranomaisten välillä. Komissio painottaa koko joukon asioita, jotka liittyvät tähän kontaktipisteen merkitykseen, että löytyisi osapuolilta kanssa keskustella ja asiakirjat, jotka tarvittaisiin. Ja minä toin tätä ideaa meidän täytyy myöskin miettiä, kuinka tärkeää olisi ää, täyttää hakemukset online, joka lisäisi seurattavuutta. Mutta mikä tärkeintä, meidän täytyy konsolidoida eri informaatiolähteet online-sivuille, joka on näkyvä ja saavutettava, joka merkitsisi sitä, että palveluntarjoajilla olisi tiedot yhdessä, yhdellä tiskillä, sen sijaan, että niitä joutuisi imuroimaan useammalta suunnalta niin kuin nykyään. 2005 direktiivi, joka on jossain määrin 30 vuotta sitten vanha ja tarvitsee muutoksia. Ja sitä voidaan uudistaa ammattihenkilöiden järjestöjen kanssa, mutta komissio on sitä mieltä, että delegoidut säädökset olisivat oikea keino uudistaa. Esimerkiksi mitä tulee liitteeseen, joka niin liittyy minimikoulutusaikoihin, niin parlamentin pitäisi olla tietoisia tästä ideasta. Ja sen täytyy kyetä valvomaan muutoksia näillä alueilla. Direktiivillä on myös erityisiä alueita, joihin on erityisesti kiinnitetty huomiota. Erityisesti ehdotus tämä ammattikortti. Tähän liittyy useampia pilottiprojekteja. Komission mukaan ammattikortti nopeuttaisi tunnustamista ja helpottaisi liikkuvuutta. Pilottiprojektien tulokset esitellään yhteismarkkinafoorumilla myöhemmin tänä vuonna. Mutta julkisen kuulemisen tulokset osaltavat, että paljon kysymyksiä vielä liittyen kustannuksiin ja ammattikortin toteutettavuuteen. Siksi on tärkeää, että toteutetaan näyttöpohjainen vaikutusarvio ammattikortin vaikutuksista. Sanoin, että ammattikortin pitää olla vapaaehtoinen sekä ammattihenkilölle että äh, viranomaisille. Sitä pitäisi räätälöidä yksittäisten ammattien tarpeisiin ja täytäntöönpanossa pitää olla vaihtoehtoja. Eli mikä tahansa vapaaehtoinen ammattikortti täytyy sitoa sellaisia järjestelmiä kuten IMI, joka takaa korkeatasoisen tietosuojan suoja. IMAta pidetään erittäin tehokkaana keinona viranomaisille vaihtaa tietoja. Ja viranomaisten pitäisi miettiä EMin laajentamismahdollisuutta. Tärkeää on myöskin tunnistaa tapauksia, jotka liittyvät merkittäviin ammatillisiin väärin käytöksi, joissa ennakoiva tietovaihto viranomaisten välillä pitäisi olla pakollista, erityisesti mitä tulee terveydenhoitoalan ammatteihin. Ja pätevyyden tunnistamista täytyisi miettiä keinoja, joissa tällainen proaktiivinen hälytysjärjestelmä toimisi. IMIn laajentaminen hälytyksiin lisäisi myöskin kansalaisten ja toimijoiden luottamusta järjestelmään. Tämä osittaisen pääsyn käsitteen toinen keino lisätä äh, liikkuvuutta ja mahdollistaisi tällaisia kompensoivia toimia. Kuuleminen osoittaa, että mikään viranomainen tai ammattijärjestö haluaisi, että muutetun direktiivin otettaisiin tämä käsite on, koetaan, että tämä loisi porsaanreikiä asettautumisoikeuden kannalta. Ja on epäselvää, miten tämä käytännössä toteutuisi. Joten haluaisin, että tämä käsite arvetaisiin perinpohjaisesti, että tätä ei oteta ollenkaan käyttöön alueella. Toivon, että varjastelijat kannattaisivat tätä. On alueita, jossa kompensointi on hyvä keino, jossa viranomaiset voisivat taata sen, että ne, jotka haluavat alalla toimia, ovat riittävän päteviä. Ja tämä tarjosi myös potilassuojaa, mutta hyväksyn sen, että on alueita, joissa näitä toimia voimaa säveltää ää, suhteettomalla tavalla, joka estää liikkuvuutta. Joten haluaisin, että tämä kompensoivien täydentävien toimien käsitettä selvitettäisiin ja selvitettäisiin, miten niitä on tarjolla. Täytyy olla myös selvillä, miten muut opiskelijoiden ja nuorten ammatti-ihmisten liikkuvuus muuttuu. Tällä hetkellä nuorilla ihmisillä on merkittävä joukko esteitä liikkuvuudelle ja pätevyyden tunnistamiselle. Ja täytyy pitää huolta siitä, että ammattiihmiset eivät tule estetyksi toimimasta toisessa maassa vain tässä pohjalta. Äskettäin pätevöityneiden ammatti-ihmisten tunnistamista täytyy helpottaa. Polonia prosessi on erittäin tärkeä tässä ja lähiviikkoina IMKOS käsitellään sitä. Mutta komissio vihreässä kirjassa ja muualla toteaa, että tässä voitaisiin ottaa huomioon kolmansien maiden ammattipätevyyskysymys, mutta en ole varma, onko niin tilanteessa tämä oikein, sillä se saattaa rasittaa järjestelmää liikaa. Tämä liittyy myös tästä kysymykseen väliaikaisesta liikkuvuudesta. Direkt tiivissä vuonna 2005 on tämä käsite, joka tarjoaa mahdollisuuden lyhyellä aikavälillä tarjota palveluita. Tämä tarjoaa ammatti-ihmisille mahdollisuuden toimia tässä jäsenvaltiossa käymättä tämän joskus raskaan yleisjärjestelmän kautta. Mutta kuuleminen osoittaa, että lähes kaikki osapuolet huolestuvat, ovat huolestuneita siitä, että tämä johtaa tällaisen parhaan foorumin shoppailuun ja vaarantaa potilasturvaa. Ja oli erittäin vaikea sanoa, kuinka pitkään ja missä millä tavalla ammatillinen tarjoaisi palveluita, joten mietinnössäni pyydän komista selvittämään artikla 7 nykysäädöksiä ja kertomaan, mistä on kysymys parlamentille. Pitää todeta, että li- työntekijöiden liikkuvuus sekä tilapäinen että pysyvä on tärkeää liikkuvuuden kannalta, mutta se, siihen saattaa liittyä myös riskejä turvallisuuden kannalta ja siis turva määrä toimenpiteitä olla riittävästi. Kielistä on myös puhuttu. On käyty kummaa keskustelua siitä, miten direktiivi voi taata sen, että ihmisillä on riittävä kielitaito toimia toisessa jäsenmaassa, erityisesti alueella, alueella, jotka liittyvät potilasturvaan ja yleensä turvallisuuteen. Kuulemassa asetetaan, että direktiivi on epäselvä sen suhteen, mihin toimiin jäsenvaltio voi ryhtyä varmistaakseen ammattilaisten kielitaidot komissio toteaa, että kieltäytö pitäisi arvioida tapaus tapaukselta tämä on legitiimi tapa turvallisuuden kannalta. Mutta meidän täytyy miettiä, mitä pitäisi tehdä. Pitäisi selvittää nykyistä käyttäytymiskoodistoa, välttää direktiivin uusia piirteitä, jotka, joiden mukaan viranomaiset voisivat valvoa kielitaitoa. Pitää huolta, että testaus on noudattaa suhteellisuusperiaatetta eikä ole turhia esteitä. Meidän täytyy tarkastella direktiivin kaikkia piirteitä, joissa ongelmia on otettu esille. Komissio, parlamentti ja muut tahot ovat tehneet työtä. Ja nykykuva on sellainen, että monilla ammattiihmisillä ja viranomaisilla järjestelmä toimii hyvin, mutta on joko alueita, joilla tehokkuutta voisi parantaa ja jossa nykyisen säädösten uudistaminen on välttämätöntä. Komission uudet ehdotukset, erityisesti ammattikortti, ovat toimenpiteitä, joita pitäisi harkita ja perinpohjaisesti arvioita ennen kuin sen käyttöön. Kysymykset kuten kielivaatimukset, niitä pitää arvioida kaikkien näkökulmasta, sillä turvallisuuden takaminen on tärkeintä. Informaatioteknologia, lisäkäyttö, hyväksymismenettelyssä nopeuttaisi järjestelmää ja nuoret ammatti-ihmiset kokevat, että täytyy toimia niin, että heitä kohdellaan tasavertaisesti. 22. Syyskuutaan takarajaa. Tarkistukselle keskipäivällä sitä enemmän on videokokous maanantaina 19. syyskuuta ja toivon, että se on hyödyllinen minulle ja muille varjoasittelijoille. Tarkistuksia tullaan käsittelemään valiokunnassa 17. lokakuuta. Äänestys on myös tuona päivänä ja ään, täysistuntoäänestys olisi ennakoitu marraskuuksi. Toivon, että esitys oli hyödyllinen ja nyt avasin keskustelun, että kuulisin muiden jäsenten kantoja. Kiitoksia Rova McLaughlin. Tämä mietintönne esitteli loi hyvän pohjan tulevalle keskustelulle. Ja nyt pyydänkin, että varjoesittelijät avaavat sanaisen arkkunsa. Ja mikäli joku muukin jäsen haluaa puheenvuoron, niin ilmoittautukoon. Korea de Campos, Juvan ja Corazza Biltz toistaiseksi ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ja Rova Gutierrez niin ikään. Hän on ympäristövaliokunnan nimissä paikalla, joten tervetuloa teillekin. Ja Rova Weiler niin ikään on halut puheenvuoron. Hmm? Uh, Hyvä, Aloittakaa me sitten. Ja Rova Schwabkin haluaa puheenvuoroa. Le Grip ensin, Vernion, Puzoi, niin ikään, ja Turunen. Tässä järjestyksessä mennään. Le, Le Grip ensin, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin <clears throat> iloinen, kun voin tämän syyskauden alussa tavata valiokunnan jäsenet täällä kaikki käsittelemässä näinkin keskeistä asiaa, kun puhutaan sisämarkkinoiden ammattipätevyyden tunnustamisesta siihen liittyvästä direktiivistä. Olin erittäin iloinen, että voimme käydä mielipiteiden vaihtoa ja olen erittäin iloinen, että voimme käynnistää sen. Ja käynnistimme sen ennen jo kesätaukoa. Kun puhutaan ammattipätevyyden tunnustamisesta, niin se on yksi peruskivistä, yksi niistä keskeisistä perusteista, jonka komissaari Barnier jo otti aikoinaan esille. Se on keskeistä, jos haluamme viettää, viedä loppuun sisämarkkinat Tämä aihe on erittäin tärkeä ja tänä päivänä se vaatii sille eh, annetun painoarvon, koska tämä on jo useamman kuukauden työstänyt komissiota ja parlamenttia. Kiitän Rova McLaughlinia tästä eh, mietintöluonnoksesta, joka nyt on käsiteltävänä tänä päivänä. Se on todellakin eh, pitkällisen työskentelyn tulosta. Siihen on osallistunut useampi tekijä, ottaen huomioon tämän suuren avauksen. Tässä on paljon näkemyksen laajuutta ja minä löydänkin täältä paljon näkemyksiä, jotka yhtenevät tässä mietintöluonnoksessa, koska se on hyvin laaja-alainen ja avoin kaikille ja siinä on minun EPP-ryhmäni tehnyt paljon ehdotuksia, olemme painottaneet niitä voimakkaasti ja minä olen myöskin voinut jo aiemmin aikaisemmissa keskusteluissa painottaa niitä. Ei tämä nyt ole ihan kaiken kaikkiaan tyydyttävä ratkaisu, mutta tässä ei ole mitään vastakkainasetteluja eikä mitään suurempia ristiriitoja tai riitasointuja joihin me olisimme voineet törmätä tai joihin voisimme vielä törmätä, mutta minä lähdenkin liikkeelle tämän kollegan mietinnöstä ja perustan puheeni neljään kappaleeseen, johon, jonka varaan tämä on rakennettu. Tässä on muutamia kommentteja, joita haluaisin kuitenkin esittää ensimmäisessä kappaleessa ensimmäinen kun puhutaan kansalaisten hyödyksi. Yksi, yksinkertaistaa kansalaisten hyötyä. Sen pitäisi olla suuremmin painotettu. Me tiedämme, missä määrin byrokratian hitaus ja ja menettelytapojen hitaus on useinkin kestämätöntä kansalaisten kannalta. Meidän täytyy käyttää kaikkia uuden teknologian ja tiedon välityksen tarjoamia keinoja. Ne ovat keskeisiä, hän esittelijäkin painotti niitä. Meidän pitää painottaa online-sähköistä verkostoa, sen käyttämistä, koska se on hyödyllistä ja sen pitää olla lisänä tärkeä plussa Totta kai täytyy valvoa, että kaikkien osanomaiset kansalliset viranomaiset myös tarjoavat mahdollisimman kattavasti ja ajankohtaisesti täydennystä tähän portaaliin. Ihan yksinkertaistamisen nimissä haluaisin puhua, sanoa vielä yhden kommentin. Anteeksi, on välttämätöntä lähentää myös näitä peruskoulutuksen perusteita, lähentää niitä toisiinsa. Viranomaiset jäsenvaltioissa voisivat toivottavasti ottaa yhteyttä toisiinsa. Meidän pitää vaatia enemmän näiltä perustason koulutukselta, niiden yhteneväisyydeltä, lähentää niitä ehkä niihin toimintoihin, jotka tulevaisuudessa tulevat esille ammatissa. Esimerkiksi kun on kyse terveys, terveysalan työpaikoista. Meidän pitäisi työstää tätä aihetta vielä enemmän ja ottaa huomioon ammatin realiteetit nykypäivänä ja ottaa yhteyttä jo toim- työssä oleviin ammattilaisiin jäsenvaltioissa ottaa huomioon, ottaa yhteyttä myös koulutukseen ja ottaa huomioon sen, miten tätä ammattia sitten harjoitetaan myöhemmin. Olisi myös hyödyllistä miettiä, miten voidaan paremmin harmonisoida näiden ammattikokemuksen äh, toteutumista. Eikö sen pitäisi olla vähän yksinkertaisempaa? Miten voidaan todistaa jotakin? Onko se kansallinen viranomainen vai jäsenvaltion määräämä toimielin organisaatio? Eli mm, jo, ja jos haluan puhua tästä yksinkertaistamiskappaleesta vielä muutaman sanan, minä olen sanonut jo sen aikaisemmin. Äh, Monet ammattitoimet ovat sääntelyn alaisia mm, tuhansittain. Luku on aivan liian korkea. Meidän pitäisi todellakin päästä pienempään lukuun ja mm, saada ammattinimikkeiden lukumäärä pienemmäksi toinen kappale, joka tässä otettiin esille, siinä hän halusi ajantasaistaa olemassa olevat määräykset. Totta kai meidän täytyy paremmin luokitella terveydenalan ammatti luokitukset, ammattipätevyydet. Me kaikki nämä suositukset on yksi, hyvin selkeästi yksityiskohtaisesti määritelty tässä McClarkinin mietintöluonnoksessa. Kolmas kohta, kolmas kappale, josta esittelijä huipuun, kuinka on edistetty terveydenhuollossa ja turvallisuudessa. Tässä totta kai kosketetaan erittäin keskeistä aihetta kansalaisen kannalta terveyttä silloin kun on kyse terveydenalan ammattilaisista, joilla on erityisvaatimuksia. Me tiedämme, mehän olemme mole, mole, mol, monet meistä olemme kohdanneet terveysalan ammattilaisia, heillä on aivan erityisvaatimuksia joillakin ammattiryhmillä. Jotkut uh, haaveilevat ja he sanovat sen joskus ääneen. He, he haluaisivat tämmöisen ad hoc direktiivin, joka olisi nimenomaan heille omistettu. Ehkä nyt ei voida päästä niin pitkälle, ei juridista puitteistoa voi näin vallankumouksellisesti muuttaa, mutta joillakin ammattiryhmillä on aivan erityisvaatimuksia, erityisvastuualueita ja, ja tällä alalla nimenomaan, tällä alueella nimenomaan pitäisi päästä paremmin identifioimaan ne toimenkuvat, joita näillä alan ammattilaisilla on päivittäin. Eli mitä koulutusta vaaditaan, ammattipätevyyttä, mutta pitäisi saada tämä toimivaksi jo koulutuksen alkuvaiheessa, eli ammattikoulutuksen alkuvaiheessa. Eli pitäisi, meillä pitäisi olla käytössämme tai halussamme mielestäni sitä, se ei ole vielä todellisuutta. Meillä pitäisi olla 27 jäsenvaltiossa tietynlainen erittäin kattava tyhjentävä taulukko siitä, mitkä ovat lääketieteelliset terveydenhuol- terveydenhuollolliset ammattitoiminnot, mitä missäkin erityisammatissa edellytetään, mitä se pitää sisällään ammatillisesti. Meidän pitäisi olla parempi tiedostaminen, niin me pitäisi tietää paremmin, ja voitaisiin, jotta sitä voitaisiin syventää. Kun on kyse terveydenhuollon ammattilaisista, tässä on kyse aina osittaisesta pääsystä käytännön toiminnan valvontaan. Se on hyvin herkkä luonto, herkkää aluetta, mm, kun on kyse ammattipätevyyden tunnustamisesta kolmansissa maissa. Sekin on jossain määrin vaikea kysymys, koska tuolloin ö, asia muuttuu vähän hämmentäväksi, monimutkaiseksi ja tietysti on aihetta myöskin huoleen ammattilaisten piirissä jäsenmaissa. Tämäkin edellyttää tietysti kielellistä pätevyyttä. Kaikissa ongelmissa olemme huomanneet, että me olemme erittäin huolestuneita tästä ilmiöstä ja se edellyttäisi, että voitaisiin parantaa kielellistä tietoisuutta, mutta Rova McLaughlinin mietintöluonnos on hyvin selkeä tässä suhteessa. Ja siitä hän onkin antanut suosituksia. Neljäs kohta Siinä halutaan integroida ammattilaiset ja synnyttää enemmän luottamusta. Integroida ammattilaiset, se on keskeistä. Me olemme meidän kontakteissamme törmänneet moniin lukuisiin pyyntöihin kaikilta ammattilaisilta, että he voisivat enemmän olla tässä systeemin keskiössä, kun on kyse heidän ammattijärjestöistään tai kansallisista alan viranomaisista, jotka ovat toimijoita jäsenvaltioissa. Heidän pitäisi näiden ammattilaisten olla paremmin integroituneita koko tähän prosessiin, kun on kyse ammattipätevyyden tunnustamisesta ja niihin liittyvistä määräyksistä. Nyt puhun vähän laajemmin tästä I, EMI. Meidän pitää ö, vahvistaa tätä järjestelmää. Se on keskeistä, se on välttämätöntä ja olen varma, että McLaughlin tekemät ehdotukset ovat hyviä. Tämä myös hälytysjärjestelmä on hyvä. Sitä vaaditaan selkeästi, sitä on toivottu myös ammattilaisten taholta se on keskeistä, se on elintärkeää, että meidän pitää laatia ja toimiva, tehokas hälytysjärjestelmä mahdollisimman nopeasti. Entäs, ja sitten tämä ammattikortti, sekin synnyttää kysymyksiä. Se synnyttää myös paljon toiveita. Pilottikokeiluita on tehty joissakin ammattikunnissa. Monet ammattilaiset ovat valmiita tähän, mutta mutta minä olen hyvin tietoinen näistä kysymyksistä. Ne ovat juridisia, rahoituksellisia, teknisiä. Meidän täytyy pitää tämä mielessämme. Täällä parlamentissa minä olen totta kai vakuuttunut siitä, että tällainen ammattikortin, tällaisen ammattikortin pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Ei ole kyse mistään pakottamisesta missään nimessä tässä ammattikunnassa, mutta se voisi olla paha asia, se voisi olla vaaratekijä, se voisi heikentää turvallisuutta muun muassa. Mutta jos otetaan huomioon tämän asiakirjan tärkeys sisämarkkinoiden kannalta, myös eh, kansalaisten Euroopan kannalta, mehän kaikki pyrimme tähän. Eh, tämä vapaaehtoisuus on keskeisin asia tässä ammattikortissa ja sekin on tuotu selkeästi esille näissä legitiimiskysymyksissä. Me puollamme tällaisen ammattikortin esiin tulemista, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta se täytyy pystyä realisoimaan konkreettisesti ja täsmällisesti. Ja kansalaisten pitäisi myös voida osoittaa sormella silloin, kun on jotain korjattavaa ja, ja silloin, kun halutaan osoittaa poliittista tahtoa Euroopan parlamentin taholta, kun se haluaa mennä vieläkin pidemmälle pyrkiessään luomaan kansalaisten Eurooppaa. Meillähän on jo kokemusta tästä eri ammattisektoreilta ja voisimme välittää tämmöisen myönteisen vapaaehtoisuusviestin ammattikortista, joka todella perustuu vapaaehtoisuuteen. En halua puhua sen enempää. Kuuntelin erittäin mielenkiintoisena kollegaa. Haluan kuunnella myös muita kollegoja ja muita varjoesittelijöitä. Ja vielä kerran kiitos esittäjälle McClarkinille. Se on erittäin perusteellinen, selkeä. Sitä on tehty hyvässä neuvotteluhengessä. Ja, äh, häne, ja varmasti hän on ollut erittäin valmis kaikkeen koko tämän tekstin laatimisen aikana. Kiitoksia paljon Rova Grippe. Tässä oli erittäin selkeitä ja hyödyllisiä huomioita Rova McLaughlinin mietintöön. Rova Venjon, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos, kun minulle kerran on annettu puheenvuoro, niin minä haluan tässä toivottaa teille kaikille hyvää työkauden alkua, vaikka taivas onkin hieman harmaa, mutta meillä on asiakirja, jonka tulee se on jo synnyttänyt hyviä keskusteluja, mutta sen pitää viedä enemmän konseksuksen suuntaan, niin kuin se on jo tehnyt. Ja toivon, että sen myötä Euroopan taivas tulisi vähän sinisemmäksi. Kiitän rouva Clarkin ja hänen mietintöluonnoksestaan, koska hän on varmastikin ottanut huomioon, kuten Le Grip tässä jo sanoi, puhun erittäin lyhyesti, koska oletan, että monet ovat pyytäneet jo puheenvuoroa. Esittelijä on varmasti ottanut huomioon jo aikaisemmat kokoukset. Hän on erittäin avoin ollut kaikille keskustellut Tämä on hyvin laajalainen avoin mietintö. Me olemme käyneet läpi eri vaiheita ja me olemme nyt hyvässä tilanteessa. Nopeasti haluaisin tässä yhteydessä nyt vain käydä kappale kappaleelta läpi joitakin asioita, tehdä pieniä huomautuksia, kommentteja tästä aiheesta, joka on keskeisin avainaihe, kuten Rova Grip sanoi, jos me puhumme kansalaisten ja ammattilaisten Euroopasta, eli kaikkien Euroopasta. Ensimmäisessä osassa minä huomaan, että pitäisi ehkä painottaa tätä tärkeää käsitettä. Te puhuitte mm, väliaikaisista palveluiden tarjoamisista. Se on erittäin keskeistä tässä asiakirjassa. Meidän kuitenkin pitää olla valpaita, pitää täsmentää meidän ajatuksiamme ja mitä me toivomme, koska ei pidä todellakaan kyseenalaistaa näitä aikaisempia julkilausumia. Tämä on ensimmäinen osa, samoin toisessa osassa kappaleessa 5 ja 6, jossa pyydentää suurempaa avoimuutta päätöksentekoprosessissa ammattilaisten keskus, kun puhutaan äh, asianomaisista viranomaisista ja heidän saamastaan hyödystä. Tämä pitää myös alleviivata. Toisessa kappaleessa olette ottaneet esille toisen avainkysymyksen, jossa painotetaan ammat, jatkuvaa ammattikoulutusta täyden, ammattikoulutuksen täydennystä, kuten vihreässä kirjassa on sanottu, jatkokoulutus on vaatimus, ehdoton invinitus perus minimikoulutukselle, minimiperuskoulutukselle. Ja totta kai näissä puitteissa meidän täytyy todellakin täsmentää sitä, kuinka on välttämätöntä tarjota kielellistä koulutusta. Se on välttämätöntä sitä pitää tarjota yhteisesti kaikille ja täsmentää myös se, mitä me haluamme kun puhutaan Bolonian prosessin tarjoamista mahdollisuuksista, pitäisi nähdä myös, mitkä ovat vaikeudet, jotka tämä Bolonian prosessi on synnyttänyt. Me voisimme hyötyä siitä, se voisi palvella meitä, kun me haluamme mennä pidemmälle. Kolmannessa osiossa tätä mietintöä puhutaan tärkeästä aiheesta. Te puhuitte tästä osittaisesta pääsystä. Se on erittäin tärkeä aihe. Le Grip puhui tästä. Hän sanoi omat ajatuksensa. Siitä olen samaa mieltä hänen kanssaan. Meidän pitäisi todellakin varoa, että me rajaa tätä periaatetta, miten voisimme saada, miten saamme osittaisen yhteyden terveydenalan ammattilaisiin. Se on erittäin tärkeä huolenaihe. Se on, siitä käytetään myös sanaa turvallisuus. Meidän täytyy täsmentää tätä paremmin kun puhutaan tästä osittaisesta pääsystä, siitä periaatteesta, se on yleis, siihen kytkeytyvät yleisiä ongelmia. Se ei ole vain tämän terveyden ja turvallisuuden äh, kysymys, tämän asiakirjan ominaispiirre. Se pitäisi, voitaisiin sijoittaa toisenkin osion tässä mietinnössä. En nyt halua toistaa, mitä Rouva Le Grip jo sanoi, mutta kun puhutaan ammattikortista, minulla on siitä muutama ajatus. Me olemme kaikki tietoisia, että tämä ammattikortti tulee maksamaan meidän pitää tehdä hyvä analyysi kustannuista ja hyödyistä, mikä on tämän kortin tarjoamat mahdollisuudet, potentiaali, miten sitä voitaisiin ryhtyä edesajamaan. Kuten Rova Le Grip sanoi, kuten kun tällä hetkellä ajattelemme Eurooppaa, Euroopan kansalaisia, myös meitä, Euroopan parlamentin edustajia, kun meillä on vähän epäilyjä Eurooppa-hankkeen suhteen, mutta me haluamme kuitenkin mennä aina eteenpäin ja sitten me, me hyppäämme eteenpäin ja joskus pitää ottaa takapakkia, mutta tällä hetkellä meidän pitäisi palauttaa luottamus kansalaisiin. Meidän pitäisi palauttaa luottamus. Se on meidän eurooppalaisten parlamentaarikojen edus, e, velvollisuus. Meidän pitää palauttaa luottamus kansalaisiin, käyttäjille, ammattilaisille. Meillä on erittäin suuri, syvältä käypä kunnianhimoinen tehtävä. Meidän pitää palauttaa luottamus nuoriin. Rova McLaakin puhui tässä nuorista. Se on avainkysymys, asiakirja, a, e, huom, huomisen nuoret. Meidän täytyy rakentaa tätä todella innolla ja voimalla näinä vaikeina aikoina. Meidän pitää ainakin pystyä tarjoamaan välttämättömät keinot mennä eteenpäin. Tämä ammattikortti voisi olla yksi semmoinen, emme lähde siihen pääpainoksissa Se on välttämätön tälle kansalaisten Euroopalle. Kiitos. Uh, uh, Kiitoksia paljon Bernadette. Kiitoksia myöskin optimisti, optimistisesta kannanotoistasi. Herra Busoi seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Roema Clarkin ja hänen ankarasta työstään asian puolesta. Mietintöluonnos on erittäin kattava ja siihen heijastuvat kaikkein tärkeimmät seikat, jotka liittyvät ammattipätevyyteen. Monet seikat ovat sellaisia, joista voin olla täysin samaa mieltä. Erityisestikin pidän hyvää, hyvänä sitä käytetään uudenaikaista tietoteknologiaa tiedottamisen parantamiseksi, kun on kyse kansalaisista ja muista. Tämä portaali on erittäin tärkeä. Mutta ehkä hieman selvennystä tarvittaisiin, koska minun mielestäni on hieman vaikeaa saada että kontaktipisteet, solvit ja ammattielimet kaikki samaan otsakkeen alle. Yhteistyön pitäisi jollakin tavalla olla jonkin tahon koordinoimaa. Pidän myöskin hyvänä sitä, että väliaikainen liikkuvuus määritellään tarkemmin, koska nykyisessä direktiivissä tämä on liian epämääräisesti määritelty väliaikaista, määräaikaista liikkuvuutta voitaisiin helpottaa, mikäli ilmoitus voitaisiin tehdä sähköpostitse käyttäen uusinta viestintäteknologiaa. Kuten edellisen kerran totesin, ilmoituksen pitäisi olla kansallisella tasolla pätevä. Ja alueelliset viranomaiset, mikäli pääsevät mukaan myöskin vaatimaan tällaista, tämä saattaa monimutkaistaa asiaa. Potilas suojan kannalta, potilaiden turvallisuuden kannalta tarvitaan riittävät toimenpiteet. Liian paljon on vielä kirjavuutta eri käytänteissä ja myöskin joskus korvaukset ovat aivan kohtuuttomia. Meillä pitäisi olla siksi eu laajuiset suuntaavivat tällaisten toimien täytäntöön panemiksi. Tämä auttaisi viranomaisia niiden tehtävässä ja tämä yhdenmukaistaisi menettelyitä. Suuntaviivat olisivat ehkä parempi vaihtoehto kuin toimintasäännöt. Mitä kompensoiviin toimiin tulee? Minusta oli hienoa, mikäli komissio hoitaisi tätä puolta. Mikäli luotaisiin eurooppalainen opetusohjelma 28 opetusohjelmaksi, tämä olisi mielestäni epärealistinen tavoite tällä hetkellä, kun pyritään pikemminkin saamaan nämä yhteiset foorumit toimivan. Mitä sitten minimivaatimuksiin tulee? pätevyyden tunnustamiseksi. Tätä puolta pitäisi hieman uudistaa sen varmistamiseksi, että vähimmäiskoulutustaso ainakin olisi sellainen, että se vastaa teknologian ja tieteen kehitystä. Tarvittaisiin yksinkertaisia menettelyitä vaatimusten ajantasaistamiseksi aika ajoin. Hienoa, että esittelijä on kiinnittänyt niin paljon huomiota potilaiden turvallisuuteen. Olen täysin samaa mieltä siitä, että IMItä pitäisi voida käyttää eri tyyppisten varoitusten lähettämiseksi muille tahoille, mikäli henkilöön liittyy jotakin epäilyksiä. Esimerkiksi silloin, kun on kyse lääkäreistä. Kielikysymyksistä olen yhtä mieltä. Kunnollinen kielen oppiminen on tärkeää potilaiden turvallisuuden kannalta terveydenhoitoalalla. Toimii hyvin paljon itsenäisiä ammatinharjoittelijoita, itsenäisiä ammatinharjoittajia heidän kielitaitoon on vaikea tarkistaa. Kielikokeet voisivat olla osa tätä tunnustamisprosessia. Pidän kuitenkin kiinni siitä, että kielikokeista ei saa tulla mitään uutta estettä ammattipätevyyden tunnustamiselle. Viimeiseksi, mutta en vähäisimpänä, tuen esittelen ajatusta näistä ammattikorteista. Ne pitäisi luoda kuitenkin tapauskohtaisesti silloin, kun ne luovat lisäarvoa verrattuna nykyisen järjestelmään. Ja tämän pitäisi olla vapaaehtoinen järjestelmä, mutta sitten kun jollakin ammatinharjoittajalla on tämä kortti, viranomaisen täytyy tunnustaa, että hyväksyä tämä kortti, koska muuten tämä kortin uskottavuus on jo heti ensikättelyssä vesittynyt. Kortin liittäminen tietokantoihin IMIin kautta on yksi mahdollisuus. Voitaisiin luoda parempaa tietosuojaa IMIihin ilman, että luodaan mitään uutta aivan alusta pitäen. Tämä on ottaa pohjastamme IMI. Emily Viimeisenä varjoesittelijänä Emily Turunen, olkaa hyvä. I'll speak in... Kiitos, puhun tanskaa. Kiitos øh, puheenjohtajalle erittäin hyvästä mietinnöstä. Er øh, Mennään näin sen ennen kesälomaa. Tämä on hyvä øh, pohja yhteistyölle. Minä er näen, että, että olen samaa mieltä useimmista kohdista. Sä puhut joustavuudesta ja byrokratian poistamisesta kansalaisen kannalta siitä myös, kun painotat, että kunnioitus terveyttä ja turvallisuutta kohtaan on tärkeää. Ja, ja sitten tämä nuorten valmistuneiden tasavertainen kohtelu. Nämä ovat isoja kohtia, joissa minä olen samaa mieltä. Ja sitten kolme lisäkohtaa, joita painottaisin tärkeänä meille. Yksi on jatkuva ammatillinen koulutus. Mietinnössä todetaan toive jatkuvasta ammatillisesta kouluttamisesta, mutta parlamentin puolesta pitäisi mennä vähän pitämällä ja sanoa, että meillä pitäisi olla selkeitä suosituksia, miten tätä direktiiviä kehitettäisiin liittyen oikeuteen ammatilliseen koulutukseen. Tämä on taas turvallisuuden kannalta tärkeää terveyssektorille, mutta muutenkin elinikäinen oppiminen on ihan teistä työn tekijöiden kannalta. Toinen kohta on sitten tämä osittainen ammattiin pääsy. No vaikka nähdä, miksi tämä on hyvä idea. Jos ne, jotka sitä suostelevat, tietävät niitä, niin tulisivat sitten pensaista, koska en ole vielä tavannut tässä prosessissa heitä. Kannattaako tätä konseptia enää työstää? Vai pitäisikö meidän luopua tästä käsitteestä osittaista pääsystä, kun kukaan sitä ei halua? Kolmas kohta liittyy äh, vaatimuksia, jotka liittyvät koulutukseen ja ammattipätevyyteen. on hankala yhtäältä harmonisoida ammatteja Euroopassa, mutta toisaalta on voimakkaita perinteitä sekä maissa että erityisammateissa, josta ei pidä. On hankala päästä eroon, joten meidän pitää myös kunnittaa ihmisten ammatillisuutta. Jos me haluaisimme eurooppalaisen suunnitelman, että tärkeää olisi, että parlamentti antaisi selkeän suosituksen osallistamalla ammattiryhmät niin että EU-byrokraatit eivät päättäisi yksin, mikä olisi tällainen yhteinen foorumi ammattipätevyydelle. Ammatti-ihmisten pitäisi yhdessä päättää. Nämä kolme kohtaa ovat meille erittäin tärkeitä, mutta muuten minusta tämä mietintö tarjoaa oikein hyvän pohjan. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille varjoesittelijöille heidän tekemästään työstä ja yhteistyöstä Rova McLaughlinin kanssa. Nyt tiedoksi niille, jotka haluavat vielä puheenvuoron. Rova Gebhardt on nyt myös pyytänyt puheenvuoroa. Olisin tarkistaa, että puhelista olet kaikku, kaikki, koska me täytyy pitää nyt silmällä kelloa, koska meillä on muitakin asioita esityslistalla. Toivokseni Rova esittelijä ja varjoesittelijät ovat vielä paikalla huolimatta siitä, että hieman aikataulusta tiedän sitä Gutierrez ympäristövälikunnasta Jovan Görete Campos. Bilds, Mrs. Weiler, Mr. Schwab, Mrs. Gephardt, and did, I, did, did, did Mrs. Irigoyen... Halusiko Irigoy vielä puheenvuoron? En ole varma. Ja oliko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ja niin lopuksi vielä komission edustajalle puheenvuoro. Toivoakseni voitte kaikki puhua vain kaksi kolme minuuttia, koska muuten jäämme aikataulusta jälkeen. Joe Dunn will, will give you an indicative timing just to help you on your way, um, if that's all right. Uh, so uh, that will just enable us to keep reasonable time as we go forward. Uh, so first of all, then, uh, Mrs. Gutierrez-Cortines. Muchas gracias. Yo quisiera... Kiitos paljon. Minä haluan myös onnitella esittelijää, mutta minä olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan ennen kaikkea hänen toimintalinjoinsa kanssa olen samaa mieltä. On erittäin tärkeää, että tämä, tämä asennoituminen. Minä haluaisin kuitenkin sanoa, että minä tuen sitä, mutta meidän pitäisi olla paljon vaativampia tämän systeemin kanssa. Pitäisi vähän selkeyttää joitakin isioita, asioita, jotka on sanottu vähän ympäripyöriästi lähdetään siitä teoreettisesta periaatteesta, että kun halutaan ammattipätevyyden tunnustamisesta puhua, meidän pitää, mitä ei pidä eriyttää, siis ammattipätevyyttä ja ammattiluokituksia, mutta suurin osa näistä ää, ammat, ammattivaatimuksesta edellyttää ammattipätevyyttä, ammattinimikettä. Mitä me tässä nyt, mehän haluamme sisämarkkinat, mutta me emme halua liikaa erotella jos puhutaan äh, asianaista lääkäristä, sairaanhoitajasta, sehän on titteli, sehän on ammattititteli. Mutta tässä, tässä me olemme kyllä vähän kaventamassa tämän terveydenalan henkilöstön oikeuksia. Ainakin Espanjassa eivät ainakaan voivat tehdä työtä julkisessa hallinnossa, jos heillä oli ammattinimikettä. Eli meidän pitää lähteä siitä periaatteesta. Minä olisi, minusta se oli hyvä, että me olisimme samaa mieltä siitä, että jos sisämarkkinoilla äh, on oikeus työhön, sopimukset takaavat sen, että että jos meillä on pätevyys ja äh, meritti, niin niitä pitäisi säännellä ja se olisi hyväksyttävää. Sen takia sitten pitä, siitä pitäisi sitten lähteä kehittämään prosessia. Jos me emme ole samaa mieltä näistä nimikkeistä, titteleistä ja todistuksista yhtä mieltä Euroopassa, niin emme pääse yhtään mihinkään. Miksi? Miksi? Koska meidän pitää olla selkeitä. Hallinnollinen järjestelmä tällä hetkellä on se, että äh, hylätään monissa maissa nämä ammattipätevyydet. Äh, meillä on yhtäältä tämä valtion asettama este. Mie, sen takia minusta ei ole kiva sanoa EPP-kollegoille, että me haluamme uutta sääntelyä siitä, miten voimme säännellä näitä ammattipätevyyksiä. Mitä vähemmän on esteitä, sen parempi. Nimike pitää hyväksyä sellaisena kuin se on hyväksytty. Sairaanhoitaja on sairaanhoitaja, lääkäri on lääkäri. Öö, öö, rajavartijan työntekijä on sitä, mutta jos me haluamme uudistaa näitä tietoja, meidän täytyy silloin parantaa jatkuvaa ammattikoulutusta. Mehän, olemme, täällä, mehän elämme yhteiskunnassa, joilla on, markkinat ovat yhteneväiset, mutta sitten on vielä ammattiyhdistysliike, joka haluaa myös tämmöistä yksinoikeus, yksinoikeuksia. Minä sanon teille, kerron yhdestä esimerkistä. Minä olen taloushistorian professori. Minä, kenen pitää antaa, kenen pitää pitää tunteja. Minun mielestäni opettajan pitää pitää luentoja tunteja, koska meillä on, on, saavut, on tie, on joitakin saavutuksia, mutta me emme voi silti pitää kiinni keskiaikaisista vaatimuksista. Minä haluaisin lisätä tähän vielä sen, että jos me, halu, jos me haluamme palauttaa luottamuksen, niin siitä pitää myös puhua. Jos me haluamme uudistaa sisämarkkinoita, niin meidän pitää myös valtioiden sisällä säännellä paremmin näitä ammattinimikkeitä, mutta vähemmän kuitenkin sääntelyä, enemmän avoimuutta nimenomaan prosesseissa kyllähän kansalaisen pitää tietää, kuka on hylännyt ja minkä takia on hylätty ja minkä, millä perusteella on hylätty joku nimike tai joku pyyntö. Kiitoksia paljon. Annan teille ylimääräistä aikaa, koska te olette ympäristövaliokunnan lausunnon laatija tai varjoesittelijä. Te olette tehneet voimakkaasti työtä tämän sen puolesta valiokunnassa, niin kuin Rova McClarkin meittällä meillä. Rajuvan seuraavaksi. Monsieur le Président, euh... puheenjohtaja. Ensinnäkin ongelmat syntyvät siitä, että sairaanhoitaja ei ole sairaanhoitaja. Isossa Britannissa koulutuksen saanut sairaanhoitaja ei harjoita samaa ammattia kuin ikävaltalainen sairaanhoitaja. Tämä on tosiasia. Ja samaan aikaisesti meidän täytyy hyväksyä se, se, että eroja ei ole. Sillä jos me jatkamme näitä erojen painottamista, me emme koskaan pääse tulokseen. Ja 50, 50 vuoden kuluttua kävisimme samaa keskustelua. Meidän täytyy odottaa läheisyysperiaatetta ja, ja ohjelmia ei mitenkään keskeisesti löydä lukkoon. D'ailleurs, permettez-moi Quand vous êtes approchés les uns et les autres par les professionnels de santé de vos pays, kun terveysammattilaisten maastamme puhuvat teille, he kertovat, että että potilaat ovat suuressa vaarassa, kun teidän maanne ammattilaiset eivät halua niitä. Kun ranskalaiset sairaanhoitajat ja lääkärit kertovat, että se on kammottavaa, että, että, että Itävallassa, Isossa Britanniassa. Mu- äh, tämä on se kauheampaa, mutta itse asiassa äh, Isossa Britanniassa, äh, Itävallassa, Saksassa sairaalakuolleisuus on korkeampi äl, älkää menkö lankaan tässä. Mutta itse asiassa Ranskassa ja Isossa Britanniassa potilaita hoidetaan nyt hyvin. Miten tästä ongelmasta päästään eroon, kun läheisyysperiaate on voimassa? Meillä täytyy myöntää, että Meillä täytyy olla 28. ohjelma, joka ylittää kansallisen sen itsekyyden. Ja muuten tämä oman pussiin pelaaminen johtaa siihen, että erot säilyvät oman läheisyysperiaatteen mukaisesti, että meidän pakko noudattaa. Tiedetään tämä ongelma. Muuten olemme kymmenen vuoden kuluttua samassa pulassa. Hyväksytään tämä idea, että voimme että ammattijärjestölle voidaan tarjota 28. ohjelma jo, jokaisessa ammatissa. Ei mikään minimi, vähimmäisohjelma. Se on jonkinlainen alibi, että sitä ei sitä hyväksytä, kun se on vähimmäisohjelma. Hyväksytään se idea, että tarvitaan 28. ohjelma, joka listaa kaikkien ammattien ja kansallisten järjestelmien rinnalle. Kiitoksia siitä, että kerroitte tästä meille lisätietoja valtavan kokemuksenne valossa. Professori Correa de Campos, niin ikään on asiantuntija, olkaa hyvä. Eh, Kiitos. Eh, puhun portugaliksi ja haluan kiittää ensin kollegaa hänen loistavasta työstään. Hän on ottanut lähes kaiken eh, tähän asiakirjaan, lähes kaikki ongelmat jotka ovat käsittelyn arvoisia. Tämä kysymys terveydenalan ammattilaisista on meille tärkeä. Olen ihan samaa mieltä hänen kanssa. Lähestymistavasti meidän pitäisi kuitenkin toimia paljon nopeammin. Meidänkin pitäisikin kysyä, miksi tämä asia tässä kohtaa on niin hidastunut, minkä takia olemme olemme myöhässä tämän asian käsittelyn kanssa. Meillä on myös kysymys tästä ennenaikaisesta hälytysjärjestelmästä. Me olen samaa mieltä kaikista siitä, miten puhutaan näistä portaalikysymyksistä. Olen samaa mieltä myös siitä, kun puhutaan väliaikaisista palveluista. Mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että tämä terveydenhuollon työntekijöiden liikkeelle liikkuvuus on kuitenkin rajaavampi kuin mitä on nykytodellisuus. Jos äh, halutaan tehdä ehdotus rajoituksista, kansallisista kysymyksistä ja kolmansista maista, niin silloin halutaan vahvistaa vain kielellisiä vaatimuksia. Puhutaan myös yhteisestä perustasta. Emme oikein tiedä, mistä siinä todellisuudessa on kysymys, mutta, jos, mutta sanotaan, että jos se on olemassa, niin silloin se vaatisi kolmannen parlamentaarisen tarkistuksen. Tämä nyt ei kyllä ihan mene minulle perille jakeluun. En ymmärrä, mistä siitä on kysymys. Totta kai meidän täytyy hyväksyä er, äh, terveydenalan ammattilaisten erityisvaatimuksia, erityispätevyyksiä, mutta on kyse idiosynkrasiasta, erityisvaatimuksista, niin silloin meidän pitää aloittaa terveydenalan ammattilaisista ja sen jälkeen siirtyä muihin ammattiryhmiin. Ja tätä ei kyllä voi millään ilveellä perustella meidän pitäisi puhua luottamuksesta kuluttajien kanssa, mutta meidän puhua luottamuksen puutteesta markkinoilla itse ammattilaisten keskuudessa ja heidän edustuksellisten järjestöjensä keskuudessa. Tämähän on todettu. Monissa maissa, mukaan lukien minun maani, ovat viivitelleet aivan liikaan, kun on, on haluttu soveltaa direktiiviä käytännössä. Kiitos paljon. Kiitoksia paljon. Rouva Koratsa Bills seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että voimme jälleen palata työn pariin. Voin olla miltei kaikkien kollegoiden kanssa samaa mieltä. Konsensus tämä tuntuu vallitsevan. Arvostan suuresti nyt tehtyä työtä, koska tarkoituksena todellakin on yksinkertaistaa työtä ja ottaa pohjaksi jo olemassa olevat välineet olen myöskin täysin samaa mieltä Rova Vernion kanssa. Meidän täytyy enemmän kuin koskaan ennen antaa konkreettisia signaaleja kansalaisille siitä, että me teemme jotakin, mikä on relevanttia heidän itsensä kannalta. Ja vapaaehtoisuus, johon Konstans viittasi, on erittäin tärkeä asia. Ja toivottavasti tältä pohjalta voidaan lähteä huolimatta teknisistä ja rahoitusseuraamuksista. Terveyskysymys tietystikin on yksi monimutkaisimpia tässä ongelmakentässä. Viime vuonna me laadimme lainsäädäntö, joka liittyy potilaiden liikkuvuuteen ja terveysalan liikkuvuuteen. Nämä lainsäädäntöaloitteet ovat jo olemassa, ja ammattipätevyyden tunnustaminen on osa tätä kokonaisprosessia. Ihminen voi matkustaa minne tahansa Euroopassa ja saada terveydenhoitoalan palveluita, ja kuka tahansa voi muuttaa toiseen maahan tekemään työtä. Joten meidän ei pitäisi nyt lisätä järjestelmien erilaisuutta, vaan ottaa huomioon kulttuuriseuraamukset ja harmonisoida ja tunnustaa pikemminkin kuin lisätä vain esteitä. Rova Weiler. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Kollega Bild tietystikin on aivan oikeassa. Meillä on jo olemassa direktiivi, joka asiaan liittyy, mutta ei tämä nyt estä niitä toimimasta, koska direktiivi ei tällä hetkellä vielä pistä kunnolla täytäntöön. Kollega voisi tietystikin kuunnella, mikäli direktiivi pistettäisiin tällä hetkellä kunnolla täytäntöön, ei tarvittaisi mitään komission vihreää kirjaa. Nyt täytyy tehdä jotakin korjauksia tai oikaisuja ja yksinkertaistaa asioita. Ja täytyy katsoa, miten paradoksaarinen tilanne tällä hetkellä on, kun tarkastellaan jäsenvaltioiden tilannetta ja ammattijärjestöjen kannanottoja aina siellä, missä tarvitaan pätevää henkilökuntaa, hyvin nopeasti myöskin, myöskin löydetään keinoja esteiden poistamiseksi ja ammattipätevyyden tunnustamiseksi. Kun on kyse esimerkiksi lääkäreistä, he voivat toimia eri puolella Eurooppaa. Ei heillä ole mitään ongelmaa muuttaa maasta toiseen. Terveydenhoitolan muut ammattilaiset muut, muut terveydenhoitoalan ammattilaiset, ei henkään liity paljon ongelmia, koska kun pätevää henkilökuntaa tarvitaan, keinotkin aina löytyvät. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pohtia sitä, miten me voimme yleisellä tasolla Euroopassa tehdä näistä toimista helpompia ja myöskin sitovia. Voin antaa tästä esimerkin. Komission ehdotus, joka liittyy näihin ammattikortteihin, Tämä voisi olla yksi tapa toimia, yksi tapa päästä eteenpäin. Online-järjestelmät eivät tule toteutumaan, mikäli poliittista tahtoa ei ole olemassa. Siksi meidän pitää kenties pyrkiä vaikuttamaan jäsenvaltioiden tasolla ja pohtia sitä, miten voidaan vaikuttaa kansallisella tasolla päättäjien näkemyksiin. Tämä videokonferenssi voi auttaa meitä tässä suhteessa. Meidän täytyy pyrkiä purkamaan esteitä varmistaaksemme työntekijöiden vapaan liikkuvuuden. Viimeinen kommentti. Olen samaa mieltä kollegan kanssa, joka totesi, taisi olla tanskalainen kollega, että meitä tätä huomioon myöskin kansalliset perinteet. Saksassa meillä on tällainen kahtien jakautunut järjestelmä, joka merkitsee sitä, että huolimatta sitä, minkä tason koulutuksen on saanut, ammattikoulutuksen tai ammattikorkeakoulukoulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen, niin kaikki on tasavertaisessa asemassa. Ja Luxemburg on tästä toinen esimerkki. Me olemme pystyneet toimimaan täysin saumattomasti ja mitään ongelmia ei ole ollut. Tämä direktiivi, tämä toinen direktiivi täytyy nyt saattaa kuntoon komission yhteen, komission kanssa yhteistyössä. Mutta ensin täytyy varmistaa, että ensimmäinen direktiivi toimii kunnolla, koska muuten tästä toisestakaan ei ole mitään hyötyä. Kiitoksia. Um, thank you very much. Kiitoksia paljon. Lopuksi vielä herra Schwab ja sitten Rova Gebhardt. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minulla oikeastaan ei ole enää paljonkaan sanottavaa, koska valiokunnassa olemme miltei yksimielisiä. Tässä voimme kiittää Roima Klaakinen erinomaisesta mietintöpohjasta. Monet seikat siellä ovat täysin paikkansa pitäviä. Voisin poimia ehkä esiin ehdotuksen, joka liittyy näihin ammattikortteihin. Meidän täytyy pohtia tätä kysymystä lähinnä siinä valossa, mitä lisäarvoa tämä kortti voisi tuoda. Muuten olemme valmiita tukemaan tätä ehdotusta. Robert McClarkin viittasi myöskin tosiasian, josta minäkin olen samaa mieltä. Neljäs osa Euroopassa rekisteröidystä 800 ammatista on sellaisia, että niitä harjoitetaan lähinnä yhden jäsenvaltion, oman jäsenvaltion tasolla. Nyt täytyy pohtia, kannattaako ryhtyä sääntelemään koko alaa vai pitäisikö antaa ehkä mahdollisuus hieman suuremmalle joustavuudelle ja vapaudelle. Ja sitten solvit mietintö, sitä kun tarkastellaan niin haluaisin olla hieman epäiläisellä kannalla kollegoiden kannanottojen kanssa tämän suhteen, koska solvit tilastot osoittavat, että kaksi kolmasosaa ongelmista, jotka liittyvät ammattipätevyyden tunnustamiseen, ovat sellaiset, että ne liittyvät neljään jäsenvaltioon pelkästään. Kaksi kolmasosa tapauksia liittyy neljään jäsenvaltioon. Ehkä tässä olisi tarpeellista pohtia, miksi näissä neljässä jäsenvaltiossa on niin paljon ongelmia, jotka liittyvät ammattipätevyyden tunnustamiseen. Mistä sillä kenkä puristaa, Rava Keparta? Pyydän anteeksi Mielelläni toimitan teille tämän asiakirjan. Voitte lukea sen sitten itse tykynänne, mikäli haluatte. Sitten vielä Rova Gebhardt. Kiitoksia paljon. Minäkin haluaisin ylistää suorastaan tätä mietintöä, koska siellä on monia hyviä seikkoja mukana. Kuitenkin teillä on vielä muutama seikka, jota voidaan vielä parantaa toivaisin, että voisimme enemmän painottaa erästä seikkaa, joka on saatu jo aikaan direktiivin avulla, nimittäin vähintäänkin paperilla liikkuvuus on toteutunut. Ja tällä tiellä voidaan jatkaa, mikäli vain halutaan. Ja kun on kyse terveydenhoitoalan ammattipätevyydestä, meillä on vastavuoroinen tunnustamisjärjestelmä. Ja mikäli tämä nyt halutaan vesittää, tämä on mielestäni hyvin ongelma, ongelmallista. Tämä automatiikka täytyy säilyttää. Mietinnöstä puuttuu eräs seikka, jota pitäisi enemmän painottaa käytännössä. Toivoisin, että enemmän kiinnittäisin huomiota jäsenvaltioiden vastuuseen, kun pistetään direktiiviä täytäntöön, ennen kuin ryhdytään laatimaan uutta direktiiviä. Parissa kohtaan täällä viitataankin jo Roy McClarkinin mietinnössä tähän ongelmaan, mutta tämä on seikka, jota paljon paljon enemmän pitäisi painottaa. Täytäntöönpano. Se, mitä Euroopan tasolla tehdään ja mitä Euroopan parlamentissa päätetään, täytyy pistää täytäntöön hallitusten tasolla ja paikallisella tasolla. Näiden sääntöjen täytyy toteutua käytännössä, jotta kansalaiset voivat hyötyä meidän tekemistämme päätöksistä. Tämä on yksi seikka, joka minun mielestäni on hieman puutteellisella ta- tavalla mainittu teidän mietinnössänne. Minulla olisi vielä yksi kysymys, joka liittyy tähän osittaiseen lupaan. Minun mielestäni tällainen osittainen pääsy pitää varmistaa. Ei minulla ole mitään ongelmaa sen suhteen, mutta tähän liittyy eräs tärkeä seikka. Tällainen osittainen pääsy sitä pitäisi parantaa eurooppalaisella lainsäädännöllä, mutta tämä saattaa toisaalta johtaa myöskin sirpaloitumiseen ja uusien esteiden syntymiseen. Ja meidän täytyy suhtautua tällaisiin kysymyksiin hyvin varovaisesti niin, että päätökset, joita haluttaisiin toteuttaa jollakin ammattialoilla siten, että helpotettaisiin pääsyä ammatteihin ja liikkuvuutta ja tavalla ammatin harjoittamisen laatua, niin saattavatkin johtaa esteisiin ja ongelmiin, jotka liittyvät kuluttajan suojaan ja kansalaisten terveyteen. Kohdassa kaksi te viitaatte tällaisiin säänneltöihin ammatteihin. Tällaiset säännöt ammatteet ovat tietystikin tietyssä mielessä ongelmallinen seikka. Kuitenkin laadun varmistamiseksi tällaiset säännöt ammatit ovat joskus tarpeellisia ja niiden harjoittaminen täytyy saada sääntöjen alaiseksi. Meidän täytyy kuitenkin tarkemmin täsmentää, mitä te tarkoitatte, kun te viittaatte näiden säänneltyjen ammattien kokonaismääränä tämän määrän pienentämiseen Euroopassa. Millä tavalla ja miten, minkälaisten kriteereiden valitessa teidän nähdäksenne meidän pitäisi puuttua asiaan, koska emme voi näin kokonaisvaltaisesti heittää kaikkea samaan koppaan, koska säännellyt ammatit ovat joskus se syy, miksi ihmiset saavat parempaa palkkaa kuin muutoin. Ei nyt voida yhtäkkiä sitten vapauttaa täysin näiden ammattien harjoittamista. Tästä tulisi ongelmia sekä työnantajille että työntekijöille. Tämä tarkoittaisi lisäarvon vähentymistä ja muita ongelmia. Tähän ei pitäisi noin vaan ryhtyä puuttumaan. Ja sitten tämä ammattikortti. Minun mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia, tämä on lähellä minunkin sydäntäni. Tietystikin tämän järjestelmän pitäisi olla vapaaehtoinen. Ei ketään voida pakottaa hankkimaan tällaista korttia. Mutta olisin erittäin kiitollinen, mikäli hieman positiivisemmassa valossa voitaisiin ilmaista tämä asia. Tietysti kentään liittyy monia epäilyksiä ja monia kysymyksiä täytyy vielä selventää ennen kuin ryhdytään tuumasta toimeen. Ja täytyy varmistaa, että tällaisesta on lisäarvoa. Ja mitä tämä kortti tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä, että on tällaisia yleisesti tunnustettuja eurooppalaisia ammattikortteja, jotka mahdollistavat vapaan pääsyn ja että hallinto ja viranomaiset tunnustavat nämä jäsenvaltioiden markkinoilla, sisämarkkinoilla. Tämä on se kysymys, mitä täytyy varmistaa. Ja miten nämä pistetään täytäntöön nämä säännökset? Mitä kriteereitä noudatetaan? Ne ovat toisiainen seikka. Tässä omalta mietinnössä ei ole kyse niinkään lainsäädännöstä, vaan pikemminkin siitä, että halutaan herättää poliittista tahtoa ja halutaan osoittaa poliittista tahtoa asioiden kuntoon saattamiseksi. Ensin täytyy osoittaa, missä on ongelmia, ja sitten osoittaa myöskin, minkä tavoitteeseen halutaan päästä, kun halutaan ryhtyä puuttumaan asioihin. Kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista. Tämä keskustelu oli erittäin rikasta ja monin, monia hyvien hyödyllisiä ehdotuksia tehtiin ja näiden valossa päästään eteenpäin Rolla McLaughlinin työn pohjalta. Nyt kenties vielä jotakin kommentteja. Ja kiitoksia siitä, että komission puolellakin on tehty hyvin paljon työtä ja kuulemisia on harjoitettu ja järjestetty. Ja hienoa, että komissio on niin myöntämisesti suhtautunut kutsuun osallistua eri työryhmien työhön, tai lähettänyt myöskin meille kutsuja työryhmien työn, työhön osallistumisen varmistamiseksi. Hienoa, että tämä uusi puitesopimus on toiminut niin hienolla tavalla käytännössä. Hienoa, että komission edustaja ja hänen tiiminsä ovat suhtautuneet meihin niin suopeasti. Yhteistyö on ollut erittäin hyödyllistä, joten Jyrken Teacher, nyt saatte puheenvuoron noin viideksi minuutiksi vielä, joten voitte kommentoida tätä keskustelua. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ystävällisistä sanoista. Ja minun täytyy samalla mitalla kiittää esittelijää selkeästä hyvästä mietinnöstä joka käsittelee vaikeaa aihetta. En halua käyttää viittä minuuttia. Olen kiitollinen joka minusta teistä ja puhun lyhyempään. Komissio on tuottanut vihreän kirjan eikä vielä lyönyt kantaansa lukkoon. Me kuuntelemme tietysti huolella sitä, mitä parlamentti omalle mietinnössään sanoo vihreästä kirjasta. Muistuttaisin teitä, että aloitteemme on osa Single Market Actia. Ja tässä on kaksi tekijää, jotka sitä vetävät. Ensinnäkin, miten voimme liittää kansalaisten luottamusta yhteismarkkinoihin, kun on monta elementtiä kansanterveys ja turvallisuus, jotka ovat tärkeitä kansalaisille, mutta on vielä toinen tekijä, joka on myös tärkeä. Se on hankalampi. se on taloudellinen kasvu. Ja komissio painottaa sitä sillä jos taloudet eivät kasva, miten me pääsemme eurokriisistä. Tätä vasten tekisin vain kaksi kommenttia. Ensinnäkin liittyen sivuun neljä tähän tilapäiseen palveluiden tarjoaminen. Yksi kasvua kautta tekijä on tämä väliaikainen palvelujen tarjoaminen. Meillä on tällainen teknologinen järjestelmä EU-ssa, ja on päättänyt, että me luovumme ammattipätevyyden etukäteistarkastuksista lukuun ottamatta kansanterveyttä ja turvallisuutta. Tämä on jo rektiivissä. Mitä tässä vielä pitäisi selkeyttää? Olen vähän huolestuneita, että me aloittaisimme keskustelun, joka käytiin edellisen direktiivin yhteydessä 2002, kun komissio teki nykydirektiiviin liittyvän ehdotuksen. Ja tässä oli näkemys siitä, kuinka monta päivää voi tarjota palveluita. Tämä meni pieleen ja nyt meillä on direktiivissä ainoastaan tuomioistuimen ennakkopäätös ja on sitä mieltä, että päätökset pitää tehdä tapauskohtaisesti. Pitäisikö meidän avata uudelleen aloittaa keskustelua väliaikaista palveluista. Onko se hyvä asia taloudelle? Tarvitaanko lisää sääntöjä? Ja sitten kuluttajien rajoja ylittävät toimet. Sitä IMKon mielipiteitä kuulisin mielelläni, mutta muuten olemme sitä mieltä, että väliaikainen satunnainen palvelujen tarjoaminen käsite on olemassa. Toinen näkökohta, jonka haluaisin esittää, kasvua ajatellen, vaan tämä osittainen pääsi. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että monet sidosryhmät kokevat olemansa hankalaksi tämän kanssa, mutta tämä ei ole komission kehittämä järjestelmä, vaan tämä on tuomioistuimen kehittämä käsite. Eikö olisi hyvä, että asia sitten selkeytettäisiin? Koska lähtökohta on, että joku tulee omasta lähtömaastaan ja harjoittaa tällaista toimintaa haluaa tehdä sitä toisessa jäsenvaltiossa. Sitten kohdassa 13 tässä on ehkä vähän tekstin muotoilukysymys. Siinä ei viitata ainoastaan terveyteen, vaan turvallisuusnäkökohtiin. Jos te äänestäisitte tästä, me, tämä menisi taaksepäin, mitä tuomioistunut insinööriästä ja muusta päättänyt. Halutaanko mennä niin pitkälle? On vaan mieltä hankala periaate mutta eikä sitä kannata selkeyttää. Mikä on nykytilanne se, että meillä on tuomioistuimen päätökset, komission täytyy pitää huolta siitä, että niitä noudetaan, ja jäsenvaltiot alkavat muuttamaan kutakin ammattia koskevia sääntöjä, mutta ei mitenkään horisontaalisti kautta rintamaan. Ja lopuksi ammattikortti. Olemme tietoisia esittelijästämistä kysymyksistä. Nämä ovat valideja. Te tiedätte, että me halusimme keskustella tästä Single Market Forumin työpajassa. Lokakuussa meillä on asiantuntijaryhmä, ohjausryhmä, joka käsittelee näitä teknisiä kysymyksiä. Meillä on tapaustutkimuksia. Ja tarjouksemme teille on, että jos teistä on hyödyllistä ennen Single Market Forumia ottaa kontaktiin komissioon ja kuulla kantamme, olemme avoimia sille. Mainitsitte äh, mietintäryhmän, en tiedä onko se oikea foorumi. Mutta teemme tälle tarjouksen, että voimme tarjota teille lisätietoja ennen Single Market Forumia. Kiitos Suomesta ja pysy viidessä minuutissa. Paljon kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro Rauva McClarkinille yhteenvetoa varten. Loppukommentteja varten ja, ja sitten hän voisi kertoa aikataulusta ja seuraavista vaiheista. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Olen perillä päivän esityslistasta. Kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä ja muita puheenvuoroistaan tänään. Ne olivat oikein hyödyllisiä. Me varmasti heijastamme ei ainoastaan ammattien kansalaisten, vaan kaikkien toiveita. Kaikki haluavat, että tämä itsemarkkinoiden kannalta prioriteettikysymys saadaan hyvin hoidettua. Meidän valiokuntamme täytyy kertoa komissiolle, mitä me ajattelemme. ja myöskin todeta, että me kuuntelemme ammattien edustajia, kansalaisia ja sitä, mitä he haluavat direktiivin muuttamista. Mitä tulee osittaiseen pääsyyn, me tiedämme, että toimistumelta on tullut päätös, kuten sanoit. Kuulemisessa vastaukset ja tässä valiokunnassa ihmiset ovat sitä mieltä, että tätä periaatetta ei tarvitse lainsäädännössä enempää kirkastaa ja kaikkien direktiivin reformien avainkysymys ja liikkuvuuden lisäämisen kannalta ratkaisevaa on, että täytäntöönpano kansallisella tasolla toimii. Niiden täytyy olla perillä siitä, että niiden toimia seurataan koko ajan. Mikään muutos ei toimi, jos täytäntöönpano viranomaiset eivät toteuta sitä. Työntekijät eivät voi vapaasti liikkua Äh, kuluttajan turvallisuus ei toteudu ilman täyttä täytäntöönpanoa. Ja tätä myös komission täytyy painottaa, kun asia etenee neuvostoon. Kiitos. Kiitos. Vahvistan sen aikataulun. Um, about the shadows meetings, I would like to, to make all the shadows aware that there will be hopefully two meetings in both of the plenary sessions in Strasbourg this September. Um,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 syyskuuta meillä on videokonferenssi Saksan liittopäivien vastuvaliokunnan kanssa. Se on puoli kuudelta. En tiedä, missä tilassa se on. Onko se täällä? Tai jossain tilassa, jossa videokonferenssivalmiudet. Toivomme, että kaikki varjasittelijat varmasti ja muutkin jäsenet voisivat tulla sinne, koska uskon, että liittopäiviltä tulee myöskin täysi tiimi. Ja toivottavasti saamme muita ehdotuksia kansallisten parlamenttien jäseniltä. Vahvistaisimme, että tämä on kaksi kuu kakkosessa, joka on isompi huone toisessa kerroksessa puoli viideltä, puheenjohtaja sanoi. Ja sitten tehdään tarkistukset. Ja äänestys on 17. lokakuuta valiokunnassa tästä McClarkin mietinnöstä. Tämä menee marraskuun täysistuntoon ja komission ehdotusten muodollisen liikkeelle laskun kannalta tämä on hyvä, koska tämä tapahtui joskus joulun alla tai jälkeen. Tiedämme, että Nietzsche ei ole sitoutunut vielä päivämäärään, mutta meillä tulee kuitenkin olemaan ehdotukset. Kiitos tuosta istunnosta. Ja nyt siirrymme eteenpäin. Avaamme keskustelun äh, lausuntoluonnoksista. Antaisin pari sekuntia ihmisille, jotka eivät jää tänne, voisitko poistua vaiteliaasti. Ensimmäinen lausunto luonnos koskee on sellainen, että me annamme kansainvälisen kaupan valiokunnalle, joka tekee oma-aloitteisen mietinnön kaupasta ja investoinnin esteestä. Ravalle Grip on esittelijä. Meillä on täällä esittelijä Prendergast. Lakaan. Kamfää, ei. En tiedä, kuunteleeko Ruule. Joka varmasti vihreältä puhuit Filides, Ja minä olen ECRn varjo. Tulen myös esittämään kommentteja. Ravelle Grip aloittaa keskustelun. Merci, monsieur le président. Nous sommes réunis aujourd'hui. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme kokentuneet tänne käsittelemään kaupan esteitä, kaupan ja investointien välisiä esteitä. Komissio on laatinut viime maaliskuussa tästä mietinnön näistä kaupan ja investoinnin esteistä, jotta voitaisiin hahmotella toimintalinjoja, jotta meille tarjota mahdollisuuden parantaa pääsyä markkinoille ja poistaa kaupan esteet jotka eivät useinkaan ole tarifipohjaisia, ja se vaikeuttaa kauppavaihtoa meidän taloudellisten kumppaniemme kanssa. Tämä on ensimmäinen raportti, jonka komissio on laatinut, josta se myös ilmoitti. Eurooppa 2020 strategia tiedotteessaan. Jos puhutaan kaupallisesta strategiasta, meillä on tullitariffit, mutta ensimmäiset esteet ovat niiden nimenomaan sääntömääräisten esteiden poistamiset. Komission tiedote painottaa näitä esteitä, niiden poistamista. Nämä esteet merkitsevät suuria esteitä eurooppalaisille yrityksille joidenkin strategisten kumppaneittensa kanssa, jotka tulee luettelemaan nopeasti. Kiina, Intia, Japani, Brasilia, Argentiina, Venäjä, ja Yhdysvallat Nämä maat, joiden kanssa poikkeuksena Argentiina ja Brasilia, ei käydä mitään neuvotteluja tällä hetkellä vapaakauppojen, vapaa, kahdenvälisten vapaakauppasuhteiden parantamisesta nopeasti. Komission tarkoituksena oli niin kuin se tässä hyvin mielenkiintoisessa raportissa on tuotu esille. Minä kehotan teitä lukemaan se, koska se on laadittu hyvin miellyttäville kielille, niin tässä Euroopan kauppapolitiikkaa pyritään saamaan vähän yrittelijämmäksi, jotta eurooppalaiset yritykset omaisivat samat pääsyt markkinoille kuin kumppaninsa. On erittäin tärkeää, että meillä on kauppavaihtoa mm, yhte, yhdenvertaisuuden ja vastavuoroisuuden nimissä. Meidän täytyy myös olla valppaita että ei minkäänlaista protektionismia esiinny eikä pidä äh, pudota mihinkäänlaisiin ansoihin, jotka voisivat olla vahingollisia kansainväliselle kaupalle ja vaurauden etenemiselle. Tämä tutkimus on todella osoittanut, että äh, BKT EU:ssa voisi kasvaa puolella prosentilla, jos EU saisi todella tuntuvaa edistystä aikaan, kun pyritään, pyritään poistamaan tariffiesteet keskeisten, keskeisten kauppakumppaneittemme kanssa. Tässä on kyse keskeisistä kaupallisista panoksista ja kehityksen etenemisestä meidän yrityksellemme. Ja jos ajatellaan siitä, miten päästään julkisiin, julkisiin hankintoihin ja, teo- ja tekijänoikeuksiin nykyisen raaka-aineista on, näiden on nähty paljon kehittyvän, paljon tästä on käyty keskustelua esimerkiksi sellaisista harvinaisista aineista, kuten esimerkiksi Kiinassa, ja meidän teollisuudelle on siellä erittäin suuret panokset kyseessä. On kyse myös sääntelystä, teknisistä normeista, tai investoinnista ja palveluista ja niistä yhteenvedosta, joita komissio on meille tehnyt viime maaliskuussa. Miten voimme ponnistella yhdessä sekä komission taholta nähdä yhteistä vaivaa erilaiset valtuuskunnat, jotka ovat läsnä kaikkialla maailmassa, mutta myös asianomaiset viranomaiset jäsenvaltioissa voisivat ryhtyä puhumaan yhdellä ainoalla äänellä, vuoropuhella yhdellä ainoalla äänellä kaupallisten kumppaneidensa kanssa, jotta todella voitaisiin poistaa nämä erilaiset esteet kaupankäynniltä ja investoinnilta. Tässä on kyse sisällöllisistä asioista. Lausuntoluonnos, jonka nyt asetan teidän käsiteltäväksi, on pyrkinyt keskittymään aivan erityisesti kom- mm, kompetenssikysymyksiin ja joihinkin seuraaviin kysymyksiin. Minä toivoin, että minä halusin korostaa siitä, kuinka tärkeää on jatkaa jo komission käynnistämiä toimenpiteitä ja sen valtioiden käynnistämiä toimenpiteitä voidaan saada ei, tariffi, ei, tariffi, ei tullitarifiesteet poistettua öö, kaupan ja investoinnin saralta. Toinen tärkeä kysymys olisi suurempi sääntömääräinen yhteneväisyys ja kansainvälisten normien pitäisi olla selkeämpiä. IMKO-valiokunnassa olemme puhuneet näistä erityisfoorumeiden toiminnoista, joihin kokoontuvat EU EU ja jotkut strategiset kauppakumppanimme, erityisesti transatlanttinen kaupallinen neuvosto, ne kokoontuvat yhdessä näihin foorumeihin. Ne, niissä muodostellaan kumppanussuhteita niitä pitää kas, par, jatkaa, laajentaa ja parantaa niiden toimivuutta. Niiden pitää myös pystyä tarjoamaan konkreettisia tuloksia. Kolmas kohta on, ovat julkiset hankinnat, niistä me keskustelemme tästä mietinnöstä, joista Rouva Ruule on vastuussa, kun on kyse julkisista hankinnoista. Siinä on kyse keskeisistä asioista. Paljon on vielä tehtävää, jotta julkiset hankinnat kauppakumppaneitemme toimesta olisivat yhtä avoimia kuin meidän omamme. Minä muistutan, että näitä näkymiä ajatellen komissio ja komissaari Barnier ovat ryhtyneet miettimään, miten voidaan kehittää instrumentti, jolla voidaan saada parempaa yhdenvertaisuutta ja avoimuutta julkisissa hankinnoissa. Odotamme kärsimättömästi tämän, tämän instrumentin esittelyä komission toimesta me suht, meidän suhteemme Kiinaanhan ovat tärkeitä tällä alalla. Niiden pitää saada enemmän huomiota osakseen, koska kyseinen maa Kiinahan käy neuvotteluja osallistuakseen julkisten hankintoja pitävää, julkisiin hankintoihin sisältyvää sopimusta. Olen myös painottanut vuoropuhelun merkitystä ja yhteistyömerkitystä kumppaneiden kanssa kahdesta keskeistä kysymystä, jotka koskettavat meidän kansalaisiamme, koska se on heidän mielestään erittäin turval- tärkeää nimenomaan tuoteturvallisuus ja teollis- ja tekijäoikeudet. Kaksi eh, kallista, tärkeää asiaa kokonaisuutta komissiolle. Eh, minä kuuntelen erittäin suurella mielenkiinnolla teidän omia tar- huomioita ne kommentteja, ne omia panoksianne tähän lausuntoluonnokseen ja pyrin integroimaan ne parhaalla mahdollisella tasolla näihin lisäyksinä tähän tekstiin, niin mahdollisesti tarkistuksina. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä erittäin selkeästä alustuksesta. Tämä on erittäin hyvä mietintö. Olen tästä samaa mieltä. Tämä liittyy myöskin EU 2020 asian liittyen keskeisen asiakirjan, jonka parissa yhdessä olemme tehneet työtä. Nyt äh, otetaan nyt keskustelukierros. Hienoa, että Brenda Gart on paikalla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän on varjoesittelijänä sosiaalisti- ja demokraattiryhmän nimessä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia ensinnäkin lausunnon laatijalle. Säännöt sää, julkisia hankintoja varten ja myöskin eri kauppakumppaneiden kanssa käy, käydyssä keskustelussa tämä tärkeä asia. Kiinan suhteen esimerkiksi on suuri ongelma siinä, että eurooppalaiset eivät pääse Kiinan julkisten hankintojen markkinoille mukaan. Huomioon täytyy ottaa myöskin muuta tärkeät kauppakumppanit ja kauppavirrat, tekniset esteet ja monilla strategisilla aloilla muutkin esteet täytyy poistaa. Tässä taustalla toimii vuonna 2011 komission asia koskeva asiakirja hallitusten hankintasopimukset ja neuvottelut, joiden liikkumavara on hyvin pieni. Täytyy ottaa myöskin huomioon suhteet Yhdysvaltoihin sitten. Tässä meidän täytyy painottaa sitä, että pitäisi edistää Yhdysvaltain ja Euroopan lainsäädäntöön, lainsäädäntöjen lähentämistä. Markkinoiden yhdistäminen on yksi tapa toimia. Nykyiset tekniset esteet ja ongelmat todennäköisesti johtavat siihen, että 120 miljardia euroa menetetään rahaa Euroopassa näiden esteen vuoksi. Kansanpuolen valtuuskunta kun tapaa muita osapuolia parlamenttilaisissa kokouksissa, toivottavasti pyrkii käyttämään kaikenlaisen liikkuman varan eri maantieteellisten alueiden kanssa käydyssä keskustelussa. Ja viimeisen ajatuksena vielä puhun, että meidän pitäisi pitää mielessämme kaupan rooli ja merkitys kestävän kehityksen kannalta, kun pyritään suojamaan työnormeja ja sosiaalisia normeja sekä eu että muualla. Globaaleilla markkinoilla standardien murentuminen todennäköisesti sitten tuo mukana kerransvaikutuksia myöskin meidän kotimaissamme. Kiitoksia. Lökkikäärtä seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Nyt täytyy sanoa, että on hienoa olla täällä tänään taas kesätauon jälkeen ja havaita, että jatkamme siitä, mihin jätimme työmme ennen kesätaukoa. Olemme miltei kaikesta samaa mieltä, kun on kyse kansainvälisestä kaupasta. Arvostan suuresti esittelijän tai pikemminkin laatijan tekemää työtä. Ja olen samaa mieltä myöskin esittelijän ja muiden puhujien kanssa Tähän liittyy myöskin oma lausunto, joka liittyy EUn ja Kiinan välisiin suhteisiin. Tästä keskustellaan huomenna. Muutama kommentti kuitenkin. Ensinnäkin minun kysymys, joka liittyy yhteen lausunnon aiheisiin. Tämä on osa tätä otsikkoakin. Tässä viitataan myöskin investointeihin, sijoituksiin. Monet aiheista, jotka itse mainitsen lausunnossani, voitaisiin ottaa paremminkin investointiotsakkeen alle. Olen puhunut modien asiantuntijoiden kanssa samalla kun laadin omaa lausuntoani. Ja esitin kysymyksiä, jotka liittyvät investointeihin ja minun kerrottiin, että ehkä otsikossa pitäisi mainita myöskin, tai investointi pitäisi ehkä ottaa myöskin tämän minun lausuntoni otsikkoon mukaan, koska on niin merkittävä kysymys. Yksi viittaus vielä täällä oli nähdäkseni artiklaan kaksi, johon haluaisin puuttua. Pitää todetaan, että toivotan, että säännönmukainen vuoropuhelin johtaa ainakin joidenkin kauppakumppaneiden kanssa konkreettisiin tuloksiin. Mitä tässä nyt tarkoitetaan, kun mainitaan vain jotkut kauppakumppanit? Voitaisiinko ehkä nämä kauppakumppanit tässä mainita? Vai onko tässä ehkä vain jonkinlainen kieliongelma? Vai onko kyse jostakin tietystä maista? Ehkä tätä seikkaa voitaisiin hieman selkeyttää. Periaatteessa olemme täysin samaa mieltä muutoin kaikkien tehtyjen kommenttien kanssa. Kiitos paljon. Mrs. Ruder, did you want Rouva Ryyle, halusitteko te puhua tässä vaiheessa vihreiden nimissä? Oh, Kiitos paljon. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään ehdotuksesta. Tuen erityisesti kenen toista kommenttiaan, joka liittyy normeihin ja standardointiin normien parantamiseen. Tämä on erittäin tärkeä. Ja sitten neljäs suositus, joka liittyy minun mietintööni. Nähdäkseni tässä pitäisi käydä vielä syvällisempää keskustelua valiokunnassa. Varsinkin silloin, kun on kyse julkisista hankinnoista. Meillä on jo olemassa olevia direktiivejä, jotka auttavat ongelmien ratkaisussa esimerkiksi siten, että aivan kohtuuttoman matalat tarjoukset voidaan hylätä. Mutta mikäli laaditaan nyt lisää sääntöjä, ja halutaan pistää niitä täytäntöön, niin täytyy pohtia, mi- mihin näitä nyt ehdotettuja sääntöjä voitaisiin käyttää, mitä hyötyä niistä on, koska emme voi nyt liikaa laatia protektionismisia menetelmiä julkisten hankintojen puolella, koska tämä saattaa sitten kalahtaa omaan nilkkaan koko tämä harjoite. Meidän täytyy erittäin perusteellisesti pohtia, mitä, mitkä instrumentit ovat soveliaita ja tarpeellisia. Ja viimeiseksi vielä se tosiasia, että Euroopassa erittäin re- rajoittavalla tavalla tulkitaan asioita. Meidän täytyy vaatia tätä samaa myöskin muilta kumppaniltamme. Direktiivin laatiminen saattaa nyt johtaa siihen, että meillä on hieman enemmän joustoa näillä aloilla. Ja meidän täytyy myöskin pitää eräs seikka mielessämme. Kun tarkastellaan kokonaislukuja, 1,3 prosenttia julkisista hankinnoista on kyse vain silloin, kun puhutaan rajatyössä vaikuttavista, rajatyöttävistä tarjouskilpailuista, niin täytyy pohtia, miten paljon byrokratiaa nyt luodaan tämän 1,3 prosentin nimissä. Kiitos paljon. Muutama oma kommenttini vielä. Pari kommenttia itseltäni varjoesittelijänä. Olen laajalti ottaen samaa mieltä sitä, että meillä on hyvät raamit tässä. Tässä on joukko asioita, että kollegat ovat ottaneet esille, jotka merkittävästi vaikuttavat ja parantavat sitä Flennergast on oikeassa, että me haluamme ehkä erityisesti Kiinan sormella osoittaa. Mikä hankinnassa oli silmipistävää oli, että komission kertomus on erittäin avoin. On silmiinpistävää todeta Yhdysvaltojen hallinnon hankintojen avoimuutta tässä. Sitä ei paljon puhuta. Meidän täytyy kuitenkin katsoa tämä. Minä olin Japanissa, Japanin delegaation jäsenenä. Siellä julkiset hankinnat on yksi asia, josta, jossa eurooppalaiset yritykset hyötyisivät, jos markkinoille pääsee parantoisin. Toisekseen haluaisin saada vähän lisätekstiä liittyen johdonmukaisuuden puutteeseen standardien alueella. Protektionistisena toimenpiteenä nämä käytetään usein ylimääräisiä testausvaatimuksia. Testistandardit sitten puuttuvat. Tämä pätee Japaniin, Kiinaan, Yhdysvaltoihin erityisesti, joissa eurooppalaisten testauslaitosten testiprotokolloja ei hyväksytä, vaaditaan lisää testejä. Kaikki nämä ei-tariffiesteet ovat sellaisia, joihin pitäisi puuttua. Ja useimmiten tieteellistä näyttöä ei ole terveyteen, ruokkoon tai siihen laitteisiin. Näitä voi myydä Euroopassa, mutta ei hyväksytä muissa maissa. Se on kyllä tärkeää. Olin oikein tyytyväinen, että Rova Le Grippe puhui standardeista. Asintikin on täällä esittelijänä tästä aiheesta. Aloitimme Komin kanssa uuden projektin. Meidän pitäisi varmistaa, että standardit saavat täyden näkyvyyden olemme valiokunnassa aikaisemmin keskustelleet, että täällä ihan oikeasti mainittiin se, että me olemme yhteistyössä transatlanttisen taloudellisen neuvoston kanssa. Ja yksi alue, jossa tyydyttävää edistystä amerikkalaisten kanssa tapahtuu, on, että me luomme yhteiselimiä, jotka tarkastavat levät standardeja uusilla nousevilla alueilla, kuten älykkäät äh, virransiirtoverkot, nanoteknologia ja muut tällaiset asiat, jossa meillä olisi yhteisiä standardeja, ettemme loisi uusia esteitä. Tällaistähän uuden teknologian alueella usein tapahtuu. Jos me voisimme Yhdysvaltojen kanssa työskennellä yhdessä ja osoittaa, että on järkevää luoda globaaleja standardeja uusilla alueilla ja saisimme Japanin ja Kiinankin tähän mukaan, niin se olisi esimerkki siitä, mitä me voimme edetä ja ennakoida asioita sen sijaan, että tarttuisimme näihin syvälle juurtuneisiin byrokraattisiin ongelmiin. Ja lopuksi yksityiskohtiin liittyen meidän pitäisi mainita tulli, koska me olemme vastuussa tulleista. Ja komission erinomaisessa mietinnössä tunnistettiin byrokraattiset tullipohjaiset esteet, jotka estävät tuota. Tullitarkistukset ovat tällaisia kätkettyjä kaupan esteitä. Meillä on tässä järkevä panos annettavana ja tästä loppukommenttina olisi hyvä jos voisimme työstää tähän jotain, jos sanotaan, että nämä saattavat olla kansainvälisen kaupan kysymyksiä, mutta asiantuntemus on niillä, jotka työskentelevät sisämarkkinoilla, koska olennaisesti sisämarkkinoilla me jo törmäämme tällaisiin esteisiin. Investointien esteitä historiallisesti, julkisten hankintojen esteitä, epäjohdonmukaiset standardit, näyttöpohjaisen politiikan laatimisen puute – Jotkut ongelmat ovat yhä olemassa. Ja Pascal Lamy muistutti minua asiasta erinomaisesti. Hän sanoi erässä kokouksessa, että Euroopan unioni on sisämarkkinateknologian johtava alue. Me olemme. Siksi valiokuntamme jäsenten pitäisi olla läheisemmässä yhteistyössä kaupan pääosaston kanssa. Ja olen oikein iloinen, että komission jäsen ollut tästä puhumassa. Minä olen transatlanttisen talousneuvoston johtoneuvostossa. Ihan suoraan sanoen ei se niin tehokas ole. Ja pitäisi kysyä Yhdysvaltojen delegaatiolta ja delegaatiolta, että pääsemme vähän läheisemmin käsiksi prosessiin. Meidän täytyy löytää keinoja tehostaa toimintaamme. Jotain tuollaista. Alvani Moreira, joka on kansainvälisen kaavan valiokunnan ja sen äh, valiokunnan puheenjohtaja. Me voimme hänen kanssaan miettiä, miten parlamentti voisi vahvistaa tuota aloitetta. Siinä on minun panokseni varjasittelijänä. Haluatko joku muu jäsen puhua? Selvä. Schwab. Ähm, Kiitos paljon puheenjohtaja. Tässäkin suhteessa tilanne sama kuin monen muidenkin asian suhteen. on keskittynyt vain kolmeen seikkaan, koska muuten on täysin samaa mieltä. On itse se Rova Le Grippiä. Hän on onnistunut saamaan tasapainoisen ja hienon kyhälmän aikaan tai hieman, hienon lausunnon. Viittaa siihen, miten globalisaatio muuttuu yhä tärkeämmäksi. Ja se, minkä puheenjohtaja mainitsi, eli yhteistyön tai suhteen, joka vallitsee Euroopan ja Yhdysvaltain väliä, tämäkin täytyy muistaa. Tämä Tätä ei pidä nähdä niinkään tämän päivän valossa, vaan pitäisi pohtia lähinnä sitä, mitä me valiokuntana voimme tehdä, jotta voimme tehostaa ja parantaa tätä transatlanttista vuoropuhelua. Tämä on ollut täällä jo pitkään ja kovinkaan paljon ei ole saatu aikaan tämän sen suhteen. Olisi hienoa, mikäli valiokunta voisi tehdä tässä suhteessa enemmän. Toiseksi, Rova Le Grippin lausunnossa Kiina ei ole keskipisteessä, eikä sen pidäkään olla, vaan täytyy pohtia ainoastaan sisämarkkinoiden kannalta relevantteja seikkoja, jotka liittyvät Kiinaan globaalilla tasolla. Normit täällä mainittiin, ja myöskin teolliset tekijänoikeudet haluaisin kaivaa täältä esiin, ja myöskin markkinoille pääsyn esteet. Rova Ryyle puolestaan kommentoi toteamalla, että kohdassa neljä meillä on erittäin tasapainoinen ehdotus. Tämä on täysin totta. Meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia sen suhteen, miten ryhdymme sääntelemään tätä alaa. Olemassa olevat sopimukset, esimerkiksi General Procurement Agreement ja sen liite pitävät sisällään joitakin seikkojen suhteen suhtaudun hieman epäilevästi. Olipa sitten kyse Euroopan unionin toimista tai jäsenvaltioiden toimista, näistä täytyy vielä keskustella. Pitäisi myöskin varmistaa, että hankintamenettelyt ovat kunnossa, eikä pelkästään puhuta kansainvälisistä kauppasopimuksista. Tietystikin tämä seikka on hyvin lähellä myöskin keskustelua, jota käydään hankinnoista. Ja sitten Japanin tilanne 8. heinäkuuta Euroopan komissio kävi keskusteluita ja esitti kantansa sen suhteen, että Japani on avannut pelkästään 25 prosenttia hankintamarkkinoistaan ja Kanada pelkästään 4 prosenttia. Näistä maista oli kyse. Nyt ei, tiedä, miten, nyt ei tiedä, miten pitkälle keskustelussa on päästy. Voisiko komissio kertoa, miten se aikoo varmistaa sen, että meidän argumenttimme saavat myöskin vastakaikoa tässä suhteessa? Kaiken kaikkien kiitos Rovalle Gripille erinomaisesta lähestymistavasta ja hänen tekemästään työstä. I think Mr. Pilser from DG Trade is here, is that right? Herra Piltzer EG kaupasta on täällä ehkä paikalla. Voitteko ehkä vastata johonkin kommentteihin? Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta esitellä komission kantoja täällä. Kiitämme Intavaliokuntaa oikein hyödyllisestä mietinnöstä työstämme liittyen EUn kauppapolitiikan strategiaan. Kaupan poistaminen on erittäin tärkeää tärkeää. Siksi meillä on markkinoille strategia, Osana politiikkaa meillä on tämä vuotuinen kaupan ja investointien esteitä koskeva kertomus. Ja se tulee aina kevät neuvostoon. Ja tämä, me tulee tulevaisuudessa olemaan tällainen benchmark liittyen kaupan esteisiin. Voimme tehdä vuositasolla vertailuja siitä, missä olemme suhteessa kauppakumppaneihin. Ehkä lyhyt kommentti tähän la- lausuntoon. Tämä asia on kolma kivi kauppasuhteessa kolmansiin maihin. Kysymys on siitä, miten me täytäntöön panemme kauppasopimuksia. Pyydämme jäsenmaita yhteistyöhön, sanossa niiden poliittista esityslistaa niiden kahden keskeisissä vuoropuhelussaan kolmansien maiden kanssa. Ne haluavat, että kaupan esteiden poistaminen on ykkössijalla. Kiitos, että kiinnitätte huomiota valiokuntana ja laaditte lausunnon tärkeästä kauppaan ja investointeihin liittyvästä esteitä. Kiitos näistä uusista ideoista. Kiitos, että vahvistitte komission ideoita mikä helpottaa politiikan tehostamista, kaikkien esteiden poistamista. että meillä on enemmän globaalia kauppaa, maailmankauppaa, reilua kauppaa ja tasainen pelikenttä. Kiitos. Kiitoksia tästä kannanotosta. Herra Schwab esitti kysymyksen, joka liittyy Japania koskeviin tietoihin. Ehkä voisitte lähettää meille vastauksen kirjallisesti, koska tämä kovasti kiinnostaisi valiokuntaa. Kaiken kaikkiaan me tulemme kyllä saman aikaan seurantaan näiden seikkojen suhteen, jotka te mainitsitte. Rovalle Grippä vielä ja sitten katsotaan aikataulua. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän erittäin lämpimästi kaikkia puheenvuoron käyttäneitä erityisesti varjoesittelijöitä heidän hyvin rikkaasta, runsaasta ja täsmällisistä kommenteista, ehdotuksista. Olen tietoinen siitä, että ajan vähyys josta olemme riippuvaisia, kun käynnistimme tämän työn, ei antanut mahdollisuutta pitää vähemmän, vähän paremmin organisoitua kokousta varjesittelijöiden kanssa juuri ennen kuin työt keskeytyivät. Se selittänee sen, että olemme käyttäneet sähköpostia hyväksemme ja muutamia yhteistyöhenkilöitä. Emme ole voineet ihan niin kuin halusimme esittää mielipiteitämme ja käydä keskustelua ennen kesätaukoa. Sen takia tämä lausuntoluonnos, jonka tänä päivänä esittelen teille, on rajoitettu muutamiin aiheisiin ja onhan tietysti paljon pitkällisempi teksti, joka menee paljon pidemmälle ja sen myötä voimme sitten antaa tilaa, integroida sinne, lisätä sinne esityksiä, tarkistusehdotuksia ja muita, muita uusia ehdotuksia valiokunnan jäseniltä. Pyrin vastaamaan nyt mahdollisimman nopeasti, mutta en ehkä ihan tyhjentävästi, pyydän jo etukäteen anteeksi, mutta varmasti voimme käydä keskustelua varjoesittelijöiden kanssa. Mm tuonemman kokouksen tiimoilta. Ja pyrin nyt kuitenkin vastaamaan johonkin kysymyksiin, mikäli mahdollista. Ehkä yksi täsmennys ensiksi. Semanttinen täsmennys kohdassa kaksi, jossa viittaan sääntömääräiseen jäsenneltyyn vuoropuheluun, joka on käynnistetty normien ja sääntö- ja määräysten yhdentämiseksi yhtenäistämiseksi, koska ei ole todella mitään jäseneltyä vuoropuhelua kaikkien meidän kauppakumppaneittemme kanssa. Ja kun ei ollut ihan konkreettisesti tilaa, niin en pystynyt luettelemaan kaikkia kumppaneita. Se oli ihan siis konkreettisesti kyse tilan puutteesta ja minä olen kyllä ihan valmis korjaamaan, mutta meidän pitää löytää vähän infiine, millä tavalla voimme tarkistusten muodossa ehkä sitten kyt, liittää sen tähän ja miten voidaan parhaimmalla mahdollisella tavalla hallinnoida tätä aikakysymystä. Ja todellakin tässä on ehkä kyse enemmän semantiikasta. Käännös ei varmasti ehkä ole kaikkien onnistunein, mutta haluan olla mahdollisimman täsmällinen kuten useat varjoesittelijät koskettelivat kohtaa viisi ja sitä seikkaa, että puhun Kiinan, Kiinan kauppasuhteista. Minä haluaisin täsmentää tai vasta. Ei minua Kiina mitenkään vainoaisen minua seuraa, mutta se on kuitenkin maailmanlaajuisesti kauppa suurvalta ja sen takia meidän pitää ottaa huomioon, että se on kuitenkin vain yksi muiden joko, joukossa, mutta Kiina on noussut niin nopeasti ja voimallisesti kansainväliselle näyttämölle, niin kyllä siihen pitää suhtautua. Ja se pitää sanoa myös avoimesti. Ja todellakin Kiina on tällä hetkellä tällä hetkellä käynnistämässä valmistelevia vaiheita neuvottelussa, jotta voisi liittyä tähän julkisin, julkiseen hankintasopimuspuitteistoon. Sen takia tässä kohdassa viisi, jos teidän mielestä painotan liikaa Kiinaa, niin haluan rauhoittaa teitä on myytä strategisia kauppakumppaneita Yhdysvallat ja Japani, joilla meillä kyllä riitti, joiden kanssa meillä riittää kyllä keskustelun aiheita. nimenomaan, jos ajatellaan tämä suhteellinen kylmä vaihe, miten, miten kylmästi nämä maat ovat suhtautuneet julkisten hankintakilpailujen avaamiselle. Jos puhutaan investoinnista, se sanakaan ei löydy tässä lausuntoluonnoksessa, mutta minä pidän sen kyllä mielessäni, koska se voidaan sitten liittää näihin tarkistusehdotuksiin ja muihin lisäyksiin. Ja yksi asiakirja on jo saatu tietyllä mielellä tietyssä mielessä päätökseen, mutta kyllä aina voidaan liittää investointimaininnat tähän mietintöön, koska, koska sehän on myös komission kertomuksessa mainittu hyvinkin voimallisesti. Hyvä puheenjohtaja, te myös puhuitte siitä, kuinka on välttämätöntä olla yhteneväisempi teknisessä mielessä. Totta kai tässä ehkä lisätään yksi lisä lisä, ehkä lisätään yksi kappale tähän kohdan kaksi jälkeen. Se on tärkeä kohta. Samoin kuin tullikysymykset, en puhunut niistä laisinkaan, en puhunut tullipolitiikan merkityksestä, en halunnut mitenkään astua intavaliokunnan varpaille – ja ajattelin, että nämä ovat nimenomaan meidän imkovaliokuntamme keskeisimmät aihealueet. En siis tietysti mielessä uskaltanut lähteä laajemmin käsittelemään tätä aihetta, mutta totta kai sekin voidaan liittää oikeassa mittasuhteissaan tähän luonnokseen, niin kuin te mainitsit aivan aiheellisesti. Valitettavasti ehkä en vastannut kaikkiin kysymyksiin, jos puhutaan kestävästä kehityksestä ja sosiaalisista normeista. Totta kai, kun puhutaan yhdenvertaisuudesta ja vastavuoroisuudesta kaupavaihdossa, niin silloin on aina mielessä äh, ympäristö- ja sosiaalinormien kunnioittaminen, ja mehän niitä aina peräänkuulutamme, niiden pitäisi olla mahdollisimman korkealla tasolla mutta ja mm, ne pitäisi myös toteuttaa samalla intensiteetillä ja samalla tarkkaavaisuudella. Olen ihan samaa mieltä kanssanne, että tästäkin voitaisiin lisätä yksi kohta, jos puhutaan ympäristö- ja sosiaali- normeista. Pyydän etukäteen anteeksi, jos en vastannut kaikkiin esitettyihin kysymyksiin tai kommentoinut kaikkia huomioita. Eh, minä luulen, että aika ei ehkä riitä tähän kaikkeen. Lopettelen tässä vaiheessa ja kiitos vielä kaikille panoksestanne, joka oli hyvin antoisa. Ja pyrin, kai parhaalla mahdollisella tavalla ja kattavammalla tavalla, yhteneväisemmällä tavalla liittämään ne tähän lausuntoluonnokseen keskittäen kuitenkin kompetenssiasiat, jotka ovat imco valiokunnan kannalta keskeisimpiä. Meillähän on hyvin laajempi kutsumus. Meidän on tarkoitus olla keskeisenä toimijana suhteessa komissioon, kun puhutaan EUn kauppapolitiikasta. Se on uusi rooli meidän parlamentillemme ja meidän pitää myös ylläpitää sitä hyvää roolia. Uh, Kiitoksia paljon tästä erittäin kattavasta yhteenvedosta. Lausuntojen luonne on sellainen, että tekstin pituus on rajoitettu, mutta muutosesityksiä voi jättää Tämä mielin määrin. Te annatte erittäin hyvän pohjan jatkotyölle. 6.9. kello 12 viimeistään pitää jättää tarkistukset tähän tekstiin. 6. lokakuuta äänestetään ja aikataulu on kyllä tiukka. Tämä johtuu INTA-valiokunnan aikataulusta ja kyse on vuotuisesta mietinnöstä, joten ei tätä kannata tunnemmaksi lykätä, koska parin vuoden kuluttua viimeistään saadaan uusi tällainen mietintö. Kiitoksia paljon. Nyt siirrymme sitten viimeiseen lausuntoon estyslistalla. Kyse on lausunnosta. Urheilun eurooppalainen ulottuvuus on kyseessä ja hienoa, että ensimmäinen varapuheenjohtaja Rova Eijaritta Korhola on paikalla. Hän on laatinut tämän lausunnon. Lausuntoluonnos saatiin jo ennen lomaa Joten nyt hän voi esitellä varsinaisen lausunnon ja tämän jälkeen varjoesittelijät voivat puhua. Tällä perä, Manderson, Manders pikemminkin, Kreutzmann, Manders ehkä vielä ilmaantuu, Rova Ryyle vihreiltä ja herra Fox on Rova McClarkinin tilalla, koska McClarkin meni antamaan radiohaastattelua Ankaran työrupeman jälkeen. Tähän liittyy myöskin vedonlyönti- tai uhkapelikysymyksiä. Muutkin se että saat vielä puheenvuoron. Meillä on puolisen tuntia aikaa ja toivottavasti, taikka että me liittyy, mutta nyt Rova Korhola ensin. Um, there are several aspects. Kiitos herra Haaba. Esityksessäni on useampia olettavuuksia, dopingin vastainen toiminta, koulutus, sosiaalinen osallistaminen ja pelaajien vapaa liikkuminen ja yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa. IMCON rooteliin kuuluvat kysymykset liittyvät urheiluun, taloudelliset ulottuvuudet, uhkapelit, äh, rahapelit, lotto, äh, teollisuusoikeuksien hyväksikäyttö ja sitten kysymykset silloin, kun sanot heikkoa kansallisella tasolla. On selvää, että urheilulla on merkittävää sosiaalista ja taloudellista merkitystä ja kolmannessa ensimmäisessä kappaleessa niin painotan, että on tärkeää, että urheilun rahoitus yksityiseltä ja julkisesta suunnasta on elinkelpoista. Täytäntöönpanoa on yksityiseltä ja julkiselta puolelta ja, ja rikkaiden ja köyhien urheilulajien välistä kuilua täytyy myöskin kaventaa. Kansalliset rahapeliluvat ovat tärkeitä erityisesti ruohonjuuritason urheilun rahoituksessa. Ja urheilujärjestöt pitävät tätä välttämättömänä rahoituksena. Ja minusta tätä täytyy suojella niin, että jäsenvaltiolla on oikeus antaa yksin oikeuksia kansallisen rahapelille. Ja näitä sektoreita täytyy suojella laittamalta kilpailulta. Komissio on tehnyt selvitykseen ruohonjuuritason urheilurahoituksesta. Sillä on myös hahmottanut useammanlaista sisämarkkinapolitiikkaa tällä alueella. Minun kohta neljä liittyy sitten teollis- ja tekijänoikeuksiin, jota hyödynnetään esimerkiksi tuotemyynnissä ja logokaupassa. Tämä hyödyntäminen ja tulojen osittainen uudelleenjako sen lisää huomiota. Ja kohdassa viisi viitataan palveludirektiivin asianmukaisen täytäntöönpanoon liittyen rajat ylittävässä lipunmyynnissä tapahtuvaan syrjintään. Online-liput ovat kalliimpia, jos on Hollannissa kuin Espanjassa. Tämä täytyy ottaa esille, koska palveludirektiiviä vieläkään tyydyttävästi täytäntöön panna kautta EU. Odotan teillä kommentteja ja tarkistuksia. Ja takarajahan on viikonlopulla toinen päivä syyskuuta perjantaina. Kiitoksia paljon. Nyt varjoesittelijä, että Petrov on myöskin paikalla komission puolelta hänet unohdin mainita. Hän vastaa tästä kysymyksestä ja pyydän, että jäsenten puhuttua komissiokin puhuu. Tarabella ensin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan onnitella ja Riitta Korhola tästä lausuntoluonnoksesta, koska olen kaikista kohdista samaa mieltä. Hän erittäin aiheellisesti korostanut kaikkia eri aspekteja. Minulla on viisi kohtaa kuitenkin tässä, jotka haluan kertoa. Paljonhan voisi puhua urheilusta, mutta pitää rajoittua meidän toimivaltaamme. IMKO-valiokunnassamme ensimmäinen kohta. Jean rahapelit, niistähän on paljon jo puhuttukin. Puhumme niistä vielä paljon tänä päivänäkin. Kollega Kreutzmann varmastikin sanoi sanansa siitä, mutta haluan korostaa, kuinka tärkeä on kansallinen lottopeli. Kansalliset rahapelit pitäisi investoida kaikkiin rahoihin, ei vain huippurheiluun, vaan ö, tavalliseen kansalle tarkoitettuun rihin. Ei ole kyse vain online-rahapeleistä, Riittää, kun mainitaan suuret firmat, win voi klikata, voi, voi klikata jos ajattelee esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan rahapelejä, mutta pitää tajuta, että sieltä voi tulla paljon rahaa, mutta jos ajatellaan, että sijaitsee Gibraltarilla, jossa verotusedut ovat paljon paremmat, en tiedä, onko näillä firmoilla mitenkään halua investoida massaurheiluun. Ehkä tässä halutaan vaan maksimalisoida hyötyjä, voittoja ja antaa motiivia olemassaololle. Sen takia nämä kansalliset rahapelit pitää käsitellä hyvin tarkasti. Toinen. Meidän täytyy todellakin puhua tästä markkinoimisesta, merchandising, kun puhutaan esimerkiksi jalkapallosta, eurooppalaisista joukkueista ja kaikkien siihen liittyvään markkinointiin ja tuotemyyntiin. Meidän täytyy ajatella, että on kyse myös eurooppalaisista tuotteista, kun näen näistä urheilupaitoja, jotka minä olen urheilu futishullu, koska nämä vaatteethan vaihtuvat vuosittain. On kyse siitä, minkälaiset raidat tai viivat ovat näissä urheilu- jalkapallon varusteissa. Meillähän on Italiassa siniset tai mustat raidat, niin muuttuvat joka vuosi näiden pelipaitojen tai pelihousien raidat. Seuraavan vuonna ne ovat kapeammat, seuraavan leveämmät. Nämä peliasusteet, paidat, varusteet maksavat paljon. Niissäkin on tietysti minimikustannukset tuottamisessa. Ehkä niitäkin pitäisi tarkistaa vähän uudestaan ja nähdä vaivaa ja ajatella, miten voidaan tukea eurooppalaista tekstiiliteollisuutta. Kolmanneksi tuen myös Rova Korholaa silloin, kun puhuin, välttämätöntä on kaventaa köyhien ja rikkaiden äh, urheilulajien välillä olevaa koilua, mikä on puolensa vetävämpää, mikä ei meillä pitäisi olla solidaarisuusmekanismeja, joita hän ehdottaa rahoituksellisia. Ne voisivat olla myös korkealla tasolla, mutta jotkut eivät äh, pysty elämään urheilulla, vaan pitää harrastaa myös jotain muuta ammatillista toimintaa, koska jos ajatellaan, koska kaikki Urheiluhan pyörii rahan varassa. Meidän täytyy ajatella myös sitä, miten lähdemme tässä liikkeelle neljänneksi, miten me vapautamme urheilun ammattilaisten vapaa liikkuvuutta vapaata liikkuvuutta ja vapaaehtoistoiminnan toimintaa. Meidän pitää olla myös sertifiointa, jota, sertifiointa, jota tarjotaan vapaaehtoistyövoimalle ja miten jotkut harjoittavat ammattia ihan sääntömääräisesti. Jos ajatellaan urheilua, niin ei ajatella vain ur- jalkapalloa, mutta voidaan ajatella uintia. Jos urheiluvalmentajalla on tästä sertifikaatti Ranskassa, hän ei voi toimia Belgiassa, se on kyllä aika hullua. Viidenneksi kaikissa urheilulajuissa todellakin kansalaisten vapaa liikkuvuus tulee taata öö, oikeuskäytännön rajojen sääntöjen mukaisesti, jalkapallossa erityisesti pelaajien siirrot vaativat yhä suurempaa huomiota ainakin huomispäivää ajatellen, jos ajatellaan niitä suuria summia, joita liikutellaan, kyllä se on joskus aivan suhteetonta. Sen takia meidän komission pitäisi ryhtyä toimiin kokonaisvaltaisen arvioinnin laatimiseksi, kun puhutaan ammattijalkapallosta. Minä muistutan, että pari vuotta sitten jo oli kyse Bosman päätöksestä, se oli kuuluisa jalkapallomaailmassa, mutta ei koskaan ole mitattu, mitä vaikutuksia sillä oli. Positiivisia pelaajille varmasti, vapaampia seurojensa suhteen. Monet pelaajat ovat rikastuneet tämän päätöksen myötä, mutta, mutta mitkä seuraukset olivat nuorten koulutuksen suhteen näissä urheiluseuroissa? Ehkä siellä on sitten vähän hidastuttu, koska ei, seura ei enää ollut itse enää ö, mestari omalla kentällään, eikä voinut itse päättää, mitä miten seura, toim, seuraa toimi, seura toimia, miten pelaaja siirrellään. Ja viihan viimeiseksi minä en voi olla puhumatta pienestä vitsistä. Se tapahtui Liesissä kotikaupungissa, niin törmäsin sattumalta kuuluisaan jalkapallourheilutoimittajan. Hän vaihtoi kenttään, siirtyi RTBFstä RTLTVIhin. Ja minä näin hänet Liesissä ja menin tervehtimään. Hän esitteli minulle erään herran, joka oli Jean-Marc Bosman. Nimenomaan tämä pelaaja, josta kaikki muutokset lähtivät, joka, vaikeut, joka vaikutti kaikkiin urheiluseuroihin euroihin. Hän oli kuuluisa vain Belgiassa eikä Euroopassa, vaan koko maailmassa. Hän siis, hänen, taki, hänen ansiostaan ryhdyttiin laatimaan enemmän sääntöjä pelaajien suhteen, jalkapalloseurojen suhteen. Ja nyt tämän myötä on kyseenalaisesti aika paljon urheilukysymyksiä Belgiassa. Hänen mm, Bosmanista on tullut monimiljonääri. Hän olisi voinut tulla, hänestä olisi voinut tulla monimiljonääri, mutta hän on rutiköyhä. Ja nyt hän on lähtenyt käynnistämään tämmöistä yhteiskunnallista toimintaa pienessä kunnassaan Liesin liepeillä. Ja hän on, tämä on nyt tietty urheiluhistorian paradoksi. Paljon kiitoksia. Ja kiitos, että muistut meitä Bosman päätöksen merkityksestä ja myöskin sinun rakkautesi jalkapalloon näkyi selvästi. Manders ei ole paikalla, mutta täällä on toinen jalkapallon innokas ystävä herra Kreutzmann. Kykenetkö välittämään tuon innostuksen meille? Kiitos puheenjohtaja. Ihan haluaisin tehdä sen lyhyesti. On vaivan väärti perehtyä tämän asiaan. Ja meidän täytyy käydä keskustelua online-pelaamisesta ja kysymyksestä siinä määrin, missä tämä vaikuttaa urheiluseuroihin. Tämä koskee lisensointia, ja sitten täytyy myös miettiä läheisyysperiaatetta tässä, koska mitä jäsenvaltioihin tulee, jos ne saavat enemmän rahaa online-pelaamisesta, ne, se on niiden päätettävissä subsidiariteetin pohjalta. Monet edistävät urheilun asemaa, jos mietin omaa maatani, niin rahat kansallisista rahapeleistä – eivät mene ammattiurheiluun, vaikka ne hyötyvät epäsuorasti. Se hyödyttää lähinnä ruohonjuuritasoon ei-ammattiurheilua. Minun vaikutelmani on, että se, mistä täällä keskustellaan, ja tähän on tulossa yli 200 tarkistusta. Tämä liittyy tähän villakoiran ytimeen siihen, että komission pitäisi suojella näitä teollisuus- ja tekijänoikeuksia. Niin, että niitä haltijat hyötyisivät niistä. Jäsenvaltioiden täytyy pohtia asiaa. En minä näe mitään merkittäviä näkemyseroja täällä suhteessa siihen, mistä asiassa on keskusteltu ja suhteessa ehdostuksiin, joten kaikki on kunnossa. Um, Mrs. Uh, Mrs. Rula, I think, is... Ryyle. Ryyle ensin. Thank you, Chairman. Um, I'm speaking on behalf of... Kiitos. Mä puhun Emma Clarkinin puolesta. Hän on ryhmämme varjo esittelijä. Hän halusi tehdä pari kommenttia. Aluksi hän halusi kiittää Rava Korholaa tästä lausuntoluonnoksesta. EUn toimivalta urheilualueella, joka on 165 artiklaan perustuva. Siinä halutaan vapaaehtoistoiminnan vahvistamista urheilussa, eikä siinä pitäisi täysin keskittyä elitiurheiluun. Ja McClarkin toteaa, että rahapelitoimet ovat tärkeä osa urheilun rahoitusta, mutta hänellä samaa mieltä, että artiklan kolme ehdotus olisi oikea keino säädellä legitiimejä peliyhtiöitä. Ja täytyisi myös miettiä tätä eroa rikkaiden ja köyhien urheilulajien välillä. Mä emme usko, että tällainen solidaarisuusmekanismi on reilu mekanismi kaikissa urheilulajissa. Kysyn, kuka päättää mikä on köyhä urheilulaji ja mikä on rikas? Ja kuka päättää, miten rahaa jaellaan. Mitä sitten seuraavaksi? Eurooppalainen so- urheilusolidaarisuusrahoitusrahasto, jossa on iso EU-henkilöstö ja budjetit ja voidaan maksaa kaikille isoja palkkoja ja eläkkeitä. Tässä ää, ehdotettu lääke on pahempi kuin ongelma. Ja sanan herra Tarabellalle. Kuule mitä sanoit liittyen urheilupaitojen ja asujen ongelmiin ja siihen, että seurat niitä joka kuusi ottavat niitä käyttöön. Mutta lainsääntöjä meidän pitäisi miettiä, mikä on olennaista, mikä on turhanaikaista. Ja se, että me kertoisimme urheiluseudulle, milloin peliä asut ja kuinka usein vaihdetaan, niin se on ihan joutava puhaa. Se taas, että lapselle urheilu seuran asuun voi olla ihan mukavaa, mutta ei se nyt ole mikään elämän peruskysymys ja EU on liian tärkeä puuttuakseen tällaisen pikkuseikkaan, joten pyydän, että me keskitymme isoihin kysymyksiin. Rama Clarkin ei usko, että urheilutapahtumien lippojen pitäisi tulla palveludirektiivin alaiseksi. Olemme perillä esittelijän aikomuksesta suhtaudumme niihin jossain määrin myönteisesti, mutta vaikutukset olisivat haitallisia pienille kerhoille, jotka voivat tarjota lippuja vain paikallisille katsojille. Kiitämme Rava Korhola tästä työstä ja ajan myötä teemme omat tarkistuksemme. Kiitos. Ähm. Kiitoksia paljon. Charles ja Lokkigaard haluaa vielä puhua. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin ihan lyhyesti sanoa, että tämä on hyvä luonnos Rava Korholalta. Kohdassa A. Meidän pitäisi painottaa, että, että urheilun merkitys ole ainoastaan sosiaalista ja taloudellista, vaan myös sen terveysmerkitys on erittäin tärkeää. No, kansanurheilu on erittäin tärkeää lapsille ja nuorille. Se täytyy ottaa huomioon ja mitä subsidiariteettiin tulee ja online-peleihin. Mielestäni on oikein hyvä, että tämä on tässä. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Lökkäkaan. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan sanoa, että minä en puhu IMKO-jäsenenä kuin kulttuurivaliokunnan jäsenenä jos asian pohdittua. Ehkä meidän puhuttu niinkään yksittäisiä ehdotuksia, joita on tehty. Mutta sanon, että kiitos niistä. Ja olen Schödemosen kanssa ihan samaa mieltä, että terveysnäkökulma pitäisi ehdottomasti mainita. On erinomaisia tutkimustuloksia, jotka osoittavat, miten suuri urheilun merkitys on terveystaloudelle. Ja ihan siltä pohjalta pitäisi ottaa sitä mukaan. Sekä ota, ja sitten mä haluan myöskin, että valiokuntana me käymme keskustelua ja kiinnitämme huomiota urheiluun. Ei ole mitään epäilystä, että 2020 strategian kannalta urheilu on äärimmäisen tärkeä alue. Ja on voimia parlamentissa, jotka ovat sitä mieltä, että urheilu ei olisi osa toimivaltaamme. Minä olen sitä mieltä, että pitää kiinnittää huomiota ja siksi, että poliittistaloudellisesti meillä on fantastinen mahdollisuus parlamentille tukea 2020 strategiaa. Tämä kehottaa meitä siihen, että valiokuntana me tuemme tätä asiaa. Good. Anybody else want to contribute? Hienoa. Haluaako joku vielä puheenvuoron? Ellei halua, niin pyytään sen, että komissio nyt esittää puheenvuoronsa. Ehkä te voitte nyt hieman pohtia tai raportoida eri esitettyjä kommentteja ja sitten vielä Rova Korola. Kiitos paljon puheenjohtaja, että voin käyttää tässä kohtaa puheenvuoron. Kuten sanoitte, minä olen vastuussa urheiluyksiköstä. Se kuuluu kulttuuri- ja koulutusosastolle. Me tällä hetkellä meidän vastuullamme on saada uutta toimivaltuutta Euroopan unionille urheilun saralla. Se on toimivaltuuden, jonka tarkoituksena on tukea koordinaatiota kyseistä politiikkaa jäsenvaltiossa erityisesti. Siinä sanotaan, että, että minkälaista harmonisointia, minkälaista harmonisointia ehdotusta ei, ei voida vielä tehdä tämän urheilukompetenssin alalla ilman, ilman komission kuulemista. Meidän täytyy kehittää eurooppalaisen urheilun ulottuvuutta. Tässä tiedotteessa olemme pyrkineet lähestymään tätä urheilua ilmiönä sillä tavalla, että tämä uusi kompetenssi todella toteutuisi. Vaikeus piilee siinä, se on jo tullut esille, että siinä tässä tiedotteessa tulee esille se vaikeus hyvin selville, että urheilussa on erittäin vaikea erottaa joitakin asiaa, kokonaisuuksia toisistaan. On helppoa sanoa, että pitää keskittyä vain huippurheilua tai pitää vain keskittyä vain massaurheiluun, perusurheiluun. Mutta ongelma on siinä, että kun silloin kun ryhdytään toimenpiteisiin, perusurheilussa, massaurheilussa, niin silloin törmätään kuitenkin ammattiurheiluun. Ja kun puhutaan ammattiurheilusta, niin sekin kyllä vaikuttaa massaurheiluun. On erittäin vaikeaa tässä urheiluilmeessä, joka on hyvin monimutkainen, monisyinen, erottaa joskus asioita toisistaan. Ja sen takia komission mielestä on tärkeää mm, ryhtyä toimenpiteisiin, jotka liittyvät artiklan 205, jossa kuten tässä sanotaan, on myös toisenlaisia toimenpiteitä, sääntelymahdollisuuksia Euroopan unionin tasolla muilla saroilla, joka ei liity millään tavalla urheiluun, mutta kuitenkin koskettaa, liikuttaa, vaikuttaa siihen, millä tavalla urheilua säännellään tai rahoitetaan. Ja tässä on kyse palvelusta, on kyse, tässä on kyse palvelusta, on, tässä on kyse myös tekijänoikeuksista, teollisista tekijänoikeuksista, urheilukilpailujen yhteydessä nimenomaan on kysetty myös urheilun rahoituksesta ja on kyse myös kansallisista rahapeleistä, veikkauksista ja siitä, miten rahoitetaan näillä tuloilla urheilua. Haluaisin sanoa teille, että ne keskeiset elementit, jotka esiintyvät urheilussa, anteeksi ne elementit, jotka, anteeksi sano puhuja, ne elementit, jotka ovat tulleet esille tässä tämän valiokunnan lausuntoluonnoksessa, mm, ovat todellakin ne samat kysymykset, joita halutaan säännellä sisämarkkinoiden piiriin kuuluvissa asioissa. Ne asiat, jotka on tuotu tässä esille, esimerkiksi rahoitus, massaurheilun rahoitus, on on yksi komission huolenaiheista ja olemme pyrkineet saamaan myös tulosta. Tästä on tehty tutkimus. Toivomme, että se tulee olemaan merkittävä ja, ja miten se voisi toimia pohjana tuleville päätöksille. Mitä tulee solidaarisuuteen, solidaarisuusmekanismeihin, joita tässä ehdotetaan, Mielestäni se vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta. Me olemme painottaneet mm, tiedotteessamme, kuinka välttämätöntä on solidaarisuus ammattiurheilun ja perusmassaurheilun <clears throat> välillä. Ei ainoastaan komissio peräänkuuluta tätä, vaan myös kansainväliset järjestöt, UEFA, FIFA, Näissä järjestöissä sitä peräänkuulutetaan, nehän perustuvat loppujen lopuksi kuitenkin solidaarisuusmekanismeihin, jotka kuitenkin tukemat, ne vievät eteenpäin näkyvimmin ammattiurheilua, mutta ne perustuvat kuitenkin massa- ja perusurheiluun. Komissio ei ole keksinyt tätä solidaarisuutta, vaan suuret järjestöt todella vievät eteenpäin tätä hienoa asiaa. Me voimme olla samaa mieltä ja niin kuin tässä tiedot, niin kuin tässä lausuntolotteessa sanotaan, että pitää jatkaa näiden solidaarisuusmekanismien kehittelyä ja vahvistamista. Tässä mielessä äh, pitää myös ottaa huomioon, miten jaetaan kokonaisuudet esimerkiksi television kanssa, teollisuustekijänoikeuksien kanssa, miten halutaan turvata äh, urheilun tulevaisuus kansallisten rahapelien avulla, miten voidaan ohjailla rahavirtoja, jotka tällä hetkellä rahoittavat perusurheilua, massaurheilua. Mitä sitten tulee taas eh, esiin sen kysymykseen tässä lausuntoluonnoksessa, miten, mitkä mihin toimenpiteisiin pitää ryhtyä online-rahapelien suhteen. Tästähän olemassa y- samansuuntaiset prosessit, kun puhutaan yleensä rahapeleistä, online-rahapeleistä vihreässä kirjassa. Komission käynnistämä prosessi kyllä varmasti synnyttää paljon ajatusvaihtoa tulevaa päätöstä ajatellen ja myöskin se voidaan myös kytkeä tähän lausuntoluonnokseen tähän, tämän valiokunnan käsittelemään kysymykseen, kun puhutaan teollisista ja tekijänoikeuksista. Niistäkin on puhuttu aiemmin. Ja kun, jos puhutaan aivan lipputulojen erityiskysymyksestä, kun te mainitsitte tässä kohdassa viisi, sitä ei ole vielä täysin katettu aivan erityismenetelmin meidän tiedotteissamme, mutta ihan hienoa, että se on otettu tässä esille. Tätäkin pitää seurata. Tämä vetoomus on erittäin hyvä komission suuntaan ja on hyvä, jos se todella tulisi esille myös tämän ö, lausuntoluonnoksen lopullisessa mietintömuodossa, mietinnössä. Kiitos paljon. Well, thank you very much for very... Kiitoksia paljon tästä erittäin tyhjentävästä näkemyksestä ja siitä, että muistutitte meitä uusista valtaoikeuksista, joita komissio sai Lissabonin sopimuksen myötä. Ja tämä tekee teidän myötävaikutuksestanne vielä tärkeämmän, teidän tuostanne vielä tärkeämmän. Rouva Korhola vielä, haluatteko te tehdä vielä johtopäätöksiä ja sitten katsoa vielä aikataulua? for your good... Kiitoksia. Kiittäisin teitä vain erilaisista kommenteista. Uskon, että tasapaino on hyvin kohdallaan ja tulokset ovat hyviä. Kiitoksia myöskin komission edustajalle. Te selvititte juuri sen, miksi urheilukysymyksiin täytyy kiinnittää enemmän huomiota ja miksi tiettyjä kuiluja täytyy vielä kuraa umpeen. Olen tietystikin samaa mieltä siitä, että terveyskysymykset, terveysvaikutukset eivät ikinä saa jäädä unhoon, kun puhutaan urheilusta. IMKON lausunto tietystikin lausunnossa voidaan tarkastaa sitä vain tietyissä rajoissa, mutta tietystikin terveys on yhtä tärkeässä asemassa kuin taloudellinen toiminta, taloudellinen hyöty. Sitten aikataulusta. Aikataulu, johon, tai aikaraja, johon mennessä täytyisi jättää tarkistukset, on toinen syyskuuta kello kymmeneltä aamulla. Tarkistukset tulen käsittelemään 19. syyskuuta ja äänestys toimitetaan imkovaliokunnassa samana päivänä 19. päivä siis edelleenkin. Joten kulttuurivaliokunnassa sitten tämä tullaan ottamaan äänestykseen lokakuun alussa. 4. tai 5. päivä. Joten kiitos paljon. Uh, well, thank you very much indeed. Kiitoksia paljon siitä, että johdatit meidät tämän prosessin lävitse. Hyvin monia mielenkiintoisia tarkistuksia varmaan tulee. Ja menet odottelemaan ja kiitän tässä vaiheessa esittelijöitä ja muita jäseniä. Kiitoksia yhteistyöstänne. Ikävää, että kokouksen alussa oli teknisiä ongelmia, mutta saimme ne onneksi ratkaistua. Kokoonnumme jälleen kello 15 iltapäivällä. Silloin meillä on edessämme kaksi erittäin tärkeää mietintöä. Kyse on maatalous- ja metsäkoneiden teknisistä vaatimuksista ja muistakin ajoneuvoista keskustellaan tämän jälkeen. Nyt hyvää ruokahalua ja tapaamme jälleen kerran kolme. Kiitos.